Kollegi, vi pregherei di prendere posto. No niin, kollegat. Pyytäisin, että käytte paikoillenne kunnioituksesta komission jäsentä kohtaan. Hän on ollut erittäin täsmällinen. hän on täsmällinen kaikkialla. Mutta tästä syystä nimenomaan hän ei voi olla tälle enempää kuin tunti 45 minuuttia. Nyt kun avaan keskustelun, pyytäisin, että noudatatte puheaikoja. Minun täytyy rajoittaa niitä nyt heti keskustelun alusta pitäen. Ja annan teille mahdollisuuden puhua kahden minuutin ajan. Ja pyytäisin, että menette suoraan asiaan ja esitätte kysymyksenne heti ilman mitään pidempiä alustuksia. Tällä tavalla mahdollisimman moni pääsee esittämään kysymyksiä. Ja toivotan teidät siis tervetulleeksi ja haluaisin myöskin koko valiokunnan nimissä toivottaa komission jäsenen tervetulleeksi. Jotkut teistä ovat tällä parlamentissa olleet jonkin aikaa, jotkut ovat täysin uusia. Eli kaikki kasvot eivät täällä ole tuttuja ja on hienoa, että meillä on nyt tämä mahdollisuus tavata. Me voimme käydä erittäin mielenkiintoista keskustelua. Ja kaksi viikkoa sitten päätimme keskittyä lähinnä edessä olevaan matkaan. eli YK yleiskokoukseen. Ja komission jäsen voi sitten vähän kertoa meille siitä, mistä siellä keskusteltiin, esimerkiksi Afganistanista, Iranista, Irakista, Lähi-idästä – komission jäsen voisi kertoa meille ehkä vähän enemmän kuin mitä jo tiedämme, ja hän voisi vähän täsmentää sitä, millaiset syyt ovat johtaneet siihen, että Yhdysvaltojen hallinto on nyt muuttanut kantaansa Israelin uudisasutusten suhteen. Ja mikä on EUn kanta, kun otetaan huomioon tämä muuttunut tilanne? Ja sen jälkeen haluaisin myöskin kuulla uusista suhteista EUn ja latinalaisen Amerikan välillä. EU, latinalaisen Amerikan huippukokoushan on tulossa. Eli haluaisin näistä asioista kuulla hiukan enemmän ja aloitankin itse. Eli kuten sanoin, koitan nyt rajoittaa puheaikaani ja annan teille sitten puheenvuoron. Olkaa hyvä. Members, dear friends. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät ystävät, olen iloinen siitä, että voin vaihtaa näkemyksiä teidän kanssanne. Tämä on ensimmäinen uuden parlamentin aikana järjestetty virallinen tapaaminen ja ilolla odotan yhteistyötä teidän kanssanne tulevina kuukausina. Puheenjohtajan kanssa sovimme, että annan teille jonkinlaisen mielikuvan viime viikon New Yorkin tapahtumista ja tämän jälkeen kerron tiedonannosta, joka liittyy EUn ja latinalaisen Amerikan väisten suhteiden lähentämiseen. Se tullaan komissiossa hyväksymään tuu huomenna tuo asiakirja. Viime viikon YK kokouksen kohokohtia oli tietystikin presidentti Obaman puheenvuoro yleiskokouksella. Hän käsitteli puheessaan neljää aihetta, jotka minun mielestäni ovat keskeisiä ja liittyvät juuri niihin haasteisiin, joita maailmalla on edessään tänä päivänä. Ne olivat koko viikon estysiställä päällimmäisenä. Ensinnäkin asiasta riisuntaa asenteen leviämisen estäminen, rauha, turvallisuus, ilmastonmuutos ja maailmantalous. Ensinnäkin aseiden leviämisen estämisestä. Turvallisuusneuvoston päätöslauselma, joka liittyy asiasta riisuntaan ja aseiden leviämisen estämiseen, oli historiallinen askel – ja erittäin hieno kannustava merkki siitä, miten Yhdysvalloissa viime aikoina on tapahtunut edistystä, varsinkin mitä tulee kahdenväliseen asevalvontaneuvotteluihin Venäjän kanssa. Nyt on luotu myönteisempi ilmapiiri ja toivomme, että ensi vuoden NPT-kokouksessa ydinsulku kokouksessa tullaan saamaan vielä parempia tuloksia aikaan kuin tänä vuonna. Valitettavasti vain positiivinen mieliala hieman kärsi Iranin lausumasta, kun se ilmoitti, että se on kehittänyt toista äh, ydinlaitosta ja samalla rikkonut YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa. Hiljattaiset ohjuskokeet tietystikin olivat jälleen uusi provokaatioele, joten torstaina Genevessä tullaan suhtautumaan äärimmäisen kriittisesti ja tullaan määrittelemään kansainvälisen yhteisön reaktioita Iranin toimiin. Nyt toivottavasti rakentavia asenteita esiintyy enemmänkin. Rauhasta ja turvallisuudesta. Lähiden konflikti oli tietystikin kaikkein tärkein ja niiden huomiota saanut viime viikolla, varsinkin kolmenväliset neuvottelut presidentti Obaman, presidentti Abbasin ja pääministeri Netanjahun välillä. EU 27 keskusteli asiasta ja samalla keskusteltiin laajemmastikin asioista ulkoministeri Clintonin kanssa. Merkittäviä askeleita otettiin eteenpäin neuvosteluiden uudelleen aloittamiseksi. Nyt valmisteltiin laajaa päätösasemaa Arabien ja Israelin välisestä konfliktista. Taustaa tietystikin oli että äh, olemassa olevat turvallisuusneuvoston päätösasemat. Tietystikin kaikki toivovat vielä enemmänkin, mutta että ylipäänsä kaksi osapuolta saatiin samaan huoneeseen samaan aikaan oli jo sinänsä merkittävä saavutus. Ulkoministeri Clinton katsoi, että neuvotteluille on olemassa potentiaalia ja mahdollisesti voitaisiin ottaa toivottavasti jo seuraavien viikkojen aikana. Voin vain todeta, että toivottavasti edistystä tullaan näkemään lokakuun 15. päivän tienoilla. Hän totesi myöskin, että kaikkien osapuolten täytyy keskittyä nyt avainkysymyksiin, kahden valtion ratkaisuun, kahden kansan ratkaisuun, jossa on mukana Israel ja itsenäinen elinvoimainen Palestiinan valtio, jotka elävät rintarinnan rauhan ja turvallisuuden vallitessa. Kuten tiedätte, Heillä oli myöskin lähidän kvartetin kokous myöhemmin viime viikolla lauantaina nimittäin. Siinä painotettiin sitä, miten tärkeää, tai pikemminkin painotettiin sitä, miten tärkeää on luoda tulevia toimia kolmenvälisen, kolmenvälisten neuvotteluiden pohjalta ja että nopeasti päästäisiin varsinaisiin keskusteluihin ja että rauhanneuvottelut nopeasti aloitettaisiin uudelleen. Tämä oli se viesti. Kiotimme Israelia lopettamaan kaikki uudisasutustoimet mukaan luettuna luonnollinen kasvu ja että Israel pidättäytyisi kaikista provosointitoimista Itä-Jerusalemissa. Ja samanaikaisesti vaadimme, että Palestiinan viranomaiset jatkaisivat edelleenkin kaikkia mahdollisia pyrkimyksiä parantaakseen lain ja järjestyksen ylläpitoa ja myöskin taistellakseen fundamentalistien vastaan ja etnisen vihan lietsomista vastaan. Gaasan tilanne on erittäin vaikea, kuten tiedätte. Päätöslauselmaa tarvitaan hyvin pikaisesti tietystikin, jotta humanitaariselle avulle avattaisiin rajat ja myöskin kaupallisille tavaroille ja ihmisten liikenteelle. Rajat pitäisi avata. Euroopan unioni tuki, tukee Yhdysvaltain pyrkimyksiä rauhan edistämiseksi ja toivomme todellakin, että hyvin pian aloitettaisiin rauhanneuvottelut uudelleen. Olemme sanoneet, että meidän kaikkien täytyy tehdä kaikkemme, jotta osapuolet saadaan saman neuvottelupöydän ääreen ja että osapuolet pysyvät neuvottelupöydässä. Pakistan oli toinen merkittävä keskustelun aihe tietystikin Afganistan myös, mutta meillä oli erityinen kokous, demokra- Pakistanin demokraatian ystävien kokous, eli erittäin tärkeä tilaisuus. Siellä kansainvälinen yhteisö pystyy osoittamaan, että me tuemme Pakistanin pyrkimyksiä taistella väkivaltaista fundamentalistia vastaan ja myöskin pyrimme vakauttamaan maata. Valtioiden päämiehet totesivat, että Pakistan on kansainvälisen taistelun etunenässä taistelussa kansainvälistä terrorismia vastaan. Mitä siellä tapahtuu, tulee vaikuttamaan kaikkiin muihinkin maihin suoraan. Joten jälleen kerran Euroopan unionina ja kansainvälisenä yhteisönä me ilmaisimme vahvan sitoumuksemme edelleenkin auttaa Pakistania, kun se pyrkii parantamaan kansalaisten elinolosuhteita ja löytämään pitkän aikavälin ratkaisuja väkivaltaisen fundamentalismin poiskitkemiseksi. Ilmastonmuutos sitten kolmas aihe. Ilmastohuippukokous, jonka pääsihteeri kutsunut koolle ja tämän jälkeinen G20-huippukokous Pittsburghissa viime viikolla osoittivat kuinka voimakkaasti maailman johtajat pyrkivät Kööpenhaminassa aikaansaatavan sopimuksen. Japanin sitoumus, lupaus oli erityisen merkittävä, kuten tiedätte, koska tämä mahdollistaa sen, että kahden celsiusasteen tavoite voidaan toteuttaa. Yhdysvaltainkin puheet olivat tervetulleita, mutta hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Viikkoa ennen olimme todenneet, että teollistuneiden maiden pitäisi antaa julkista rahoitusta, jotta voidaan auttaa kehittyviä maita ilmastonmuutoksen lieventämisen ja mukautumisen toteuttamiseksi. Totesimme, että 2-15 miljardia euroa vuodessa tarvittaisiin vuoteen 2020 mennessä olettaen, että kunnianhimoinen sopimus saadaan aikaan Kööpenhaminassa tietystikin, ja vasta sitten, kun tällainen sopimus saadaan aikaan, voidaan ryhtyä toimiin. Sitten pystymme toimimaan. Maailmanlaajuinen kestävä talous myöskin riippuu Kööpenhaminan tuloksista. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia ja Euroopan unionin täytyy olla päättäväinen saadakseen myöskin muut mukaan ja tekemään sama suuruisia sitoumuksia kuin me teemme. Neljäs aihe oli maailman talous. Maailman talous aivan oikein oli monissa keskustelussa päällimmäisenä ja varsinkin Pittsburghissa rahamarkkinoiden sääntely on erittäin merkittävässä asemassa myös kehityslistalla. Tässä on kahtalainen tehtävä edessä. Meidän täytyy varmistaa, että talouden elpyminen on kestävällä pohjalla ja lisäksi pitäisi poistaa ne syyt, jotka johtivat talouskriisiin. Mutta tarvitaan myöskin yhteisiä kehitystoimia ja täytyy varmistaa, että vuosituhan tavoitteita voidaan toteuttaa käytännössä. G20-kokouksessa tehtiin kummallakin, osa, kummallakin puolella lupauksia puolin ja toisin. Me EUna johdamme tässä etunenässä omine ehdotuksinemme, joita heiltä on tehty, mutta tietysti meidän täytyy myöskin varmistaa, että teemme niin kuin saarnaamme. Näiden asioiden lisäksi, puheenjohtaja, keskusteltiin hyvin paljon muistakin asioista, turvallisuusneuvoston uudistamisesta ja laajemmasta edustuksellisuudesta siellä keskusteltiin. On erittäin tärkeää, että pyrimme edelleenkin löytämään luovia ratkaisuja YK uudistamiseksi, mutta täytyy saada konkreettista edistystä aikaan muillakin alueilla. Tässä suhteessa minun teki vaikutuksen sukupuolten tasa-arvoon pyrkivät keskustelut. Yksi yhtenäinen sukupuolielin YKssa, tai sukupuoliasioita käsittelevä elin, voisi auttaa pääsemään kehityspoliittisiin tavoitteisiin. Yksi keino olisi antaa antaa naisille enemmän päätösvaltaa. YK järjestävä ja Afrikan unionin järjestämä aamiastilaisuus ja ulkoministeri Clintonin järjestämä lounastilaisuus naispäättäjille ja myöskin naisia ja ilmastonmuutosta käsittelevä kokous, ja johtuvat Suomen ja Liberian päämiehet olivat mukana viimeviikkoisten kokousten joukossa. Aamiaistilaisuus oli suuri menestys, koska sinne pystyttiin kehittämään täytäntöönpanoa päätöslauselmien 30, 25 ja 80, 20 suhteen. Nämä liittyvät naisiin ja rauhaan. Me pystymme parantamaan täten tietoisuutta ja saman aikaan edistystä ennen ensi vuoden täytäntöönpano välikokousta. EU-latinalaisen Amerikan, EU latinalaisen Amerikan suhteita käsittelevä tiedonanto tulen hyväksymään huomenna. Minä tulen esittelemään uuden tiedonannon, jossa tarkastellaan viimeisten kymmenen vuoden kehitystä latinalaisen Amerikan ja Karibian alueella. Taustalla on uusi ja monimutkaisempi maailmanlaajuinen tausta. Ja kevään huippukokous Madridissa tulee arvioimaan sitä, missä tilanteessa tänä päivänä ollaan. Ja siellä myöskin määritellään tavoitteet, jotka ohjaavat meitä strategiassamme ja toimissamme tulevina vuosina. Kansainväliset liittoumat ovat yhä tärkeämpiä tänä päivänä, kun tarkastellaan tai taistellaan maailmanlaajuisia haasteita vastaan. Uskon, että voimme olla ylpeitä tästä kukoistavasta suhteesta, joka meillä on latinalaisen Amerikan, joka tiedonannon tarkoituksena on painottaa sitä, miten tärkeänä me Euroopan unionina Euroopan unionissa pidämme yhteistyötä Latinalaisen Amerikan kanssa. Pyrimme yhdessä löytämään ratkaisuja ongelmiin, kuten talouskriisi, ilmastonmuutos, energiansaantivarmuus, maahanmuutto, taistelu rikollisuutta vastaan ja niin poispäin. Toivomme, että tämä antaa uutta pontta, uutta sisältöä meidän suhteillemme ja lähettää erittäin voimakkaan signaalin myöskin kumppaneillemme siitä merkityksestä, jota me siitä, miten merkittävinä pidämme näitä suhteina. Ja tämä toivottavasti luo pohjaa myöskin Espanjan puheenjohtajakauden toimille. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. millä tavalla nämä olosuhteet ovat vaikuttaneet poliittisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti Latinalaisessa Amerikassa, eli mitä tulee integraatioon. Ja tässä mielessä olisi hyvä, jos voisitte vähän kertoa meille, tehdä pientä analyysiä siitä, millaisia hankkeita ja millaisia assosiaatiosopimuksia tällä hetkellä ollaan neuvottelemassa. Huomenna valiokunnassa hyväksytään asiaan liittyvä mietintö, mutta tiedän, että on yksi asia, johon parlamentin pitäisi olla erittäin tyytyväinen, eli se, että mukana on otettu amerikkalaisen rahoitusväline, ja sitä voitaisiin, puhutaan Ferro-Waller-välineeksi, sehän on tämän parlamentin aloite, ja olisimme erittäin tyytyväisiä, että jos olisi hyvin tehokas ja kunnianhimoinen hanke. Ja lopuksi haluaisin puhua vielä Honduraksen tilanteesta. Jos nyt ei ajatella pelkästään sitä mitä Kostarikan presidentti on tehnyt tässä välitystyössä sovittelijana. Ehkä voisimme olla myönteisemmin mukana tässä kriisissä ja yrittää löytää demokraattisia ratkaisuja rauhanomaisin keinoin Honduraksen kriisiin. Kiitoksia. Grazie, onorevole Salafranca. Kiitoksia, Salafranca. Täsmälleen kaksi minuuttia, hienoa. Sitten Munjith, kaksi minuuttia myöskin, olkaa hyvä. Ja, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Salafranca jo puhui tästä komission tiedonannosta. Ja nyt, no, puhun nyt ensin Chilen valtuuskunnan puheenjohtajana. Kahden viikon päästä on Chilen huippukokous ja haluaisin tietää, mihin aiotte keskittyä komission puolelta ja miten käsitellä tärkeimpiä aineita, aiheita tässä esimerkiksi oikeuksista ja teollisoikeuksista. Ja mitä tulee maatalouskysymyksiin Chilessä ja innovaatiokysymyksiin. Ja sitten Chilen suhteen kaksi viikkoa sitten saimme kuulla, että Chile on valinnut japanilaisen televisiojärjestelmän. Tätä oli lykätty tätä päätöstä kolme vuotta ja haluaisin nyt tietää, mitä mieltä komissio on siitä, että Chile ei ottanut käyttöön eurooppalaista järjestelmää. Ja sitten tämän valiokunnan jäsenenä eilen täällä oli puhumassa komission erään pääosaston pääjohtaja Minkarelli. Ja silloin käsiteltiin Libyaan liittyviä kysymyksiä ja olemme saaneet kuulla hyvin erityyppisistä tapa- tapauksista lähes kaikilla alueilla kahdenvälisissä suhteissa. Ja tämä on hyvin monipuolinen sopimus, ja meidän täytyy miettiä myöskin assosiaatiosopimusta. Tämä liittyy artiklaan 133 sopimuksesta. Olemme nyt saaneet kuulla oikeusperustan, mutta ehkä te voisitte vähän vielä täsmentää tätä asiaa ja mikä on se oikeusperusta, jonka pohjalta parlamenttia kuultaisiin vähän enemmän. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Ja seuraavaksi vielä muistuttaisin että tiettyt yksityiskohdat esimerkiksi, siellä on nyt tiettyjä teknisiä ja poliittisia kysymyksiä liittyen televisioon ja ehkä nyt komission jäsen ei osaa tähän sillä tavalla vastata. Seuraavaksi Lambsdorff. Uh, um. Kiitoksia komission jäsen. Parlamenttina olemme antaneet neuvostolle suosituksen, mitä tulee odotuksiimme tämän yleiskokouksen suhteen. Siellä on puhuttu myöskin turvallisuusneuvoston uudistamisesta. Ja olemme tehneet konkreettisia ehdotuksia. Siellä on pysyviä ja vaihtuvia jäseniä. Meidän täytyy miettiä vähän jonkinlaista väliaikaisratkaisua tähän järjestelmään. Ja me haluamme myöskin uudistaa neuvoston työntekotapoja ja sen suhteita muihin YK-elimiin. No, kuten tiedätte, neuvosto on hyvin jakautunut näissä kysymyksissä. Jäsenvaltiot riitelevät usein näistä asioista turvallisuusneuvostossa. Ja haluaisin nyt tietää, mikä on neuvoston tilanne. Oletteko tyytyväisiä vai tyytymättömiä tilanteeseen siellä? Se nyt on aina vähän aika traaginen. Sitten toiseksi te puhuitte tästä sukupuolten tasa-arvon arkkitehtuurista. Komissiossa tästä asiasta on keskusteltu hyvinkin vilkkaasti. Ja tietysti on olemassa UNIFEM, UNFPA ja naisiin kohdistuvia hankkeita. Ja sukupuolten valtavirtaistaminen on myöskin tärkeää. Mutta onko kyseessä nyt jonkinlainen uusi organisaatio, joka olisi täysin erillään näistä muista? Silloin voitaisiin käsitellä näitä naisten oikeuksia, naisiin liittyviä kysymyksiä, kaikki, jotka kiinnostavat meitä. Ja sitten haluaisin kysyä vähän Libyasta. Mitä mieltä te olitte Gaddafin puheesta, jonka hän piti eilen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten Lunacek, kaksi minuuttia. Ja, vielen Dank, Herr Frau... Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen. Te mainitsitte, että huomenna te vähän arvioitte kymmenen vuoden suhteita latinalaiseen Amerikkaan. Ja haluaisin tietää vähän yksityiskohtia, erityisesti mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin. Mehän tiedämme, että tilanne esimerkiksi Meksikossa on aika dramaattinen. Täällä Euroopan parlamentissa pari-kolme vuotta sitten laadittiin mietintö. Siellä puhuttiin naisten murhista erityisesti ja myöskin rankaisemattomuudesta joka on hyvin yleistä maksi Meksikossa. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette tästä ja millä tavalla asiassa voitaisiin edetä ja miten voitaisiin torjua naisten murhia ja yleensäkin näitä suurta murhien määrää Meksikossa ja rankaisemattomuutta. Miten siihen voitaisiin puuttua? Ja sitten, mitä on tapahtunut komission puolesta, puolesta mitä ajatellaan ihmisoikeusaktivistien puolustamista, mitä uutta on tapahtunut tällä saralla. Hyvin usein poliisi ja erilaiset jengit uhkaavat näitä ihmisoikeusaktivisteja. Ja lisäksi Latinalaisessa Amerikassa on useita valtioita, joissa ei ole noudatettu työsopimuksia. Eli meidän pitäisi näinkin asioihin puuttua EUn ja Latinalaisen Amerikan välisissä suhteissa. Ja mitä komissio on tehnyt, jotta voitaisiin puuttua näihin työsopimusten rikkomuksiin? Sehän on pohja suhteillemme Euroopan ja Latinalaisen Amerikan välillä. Ja sitten neuvottelu vapakauppasopimuksesta Keski-Amerikan kanssa, erityisesti Honduraksen kanssa. Viedäänkö tätä asiaa nyt eteenpäin vielä? Tällä hetkellähän siellä on ollut nyt vallankaappaus, eli legitiimi presidentti on Brasilian suurlähetystössä. Mielestäni ne, Euroopan unionin ei pitäisi tässä asiassa enää jatkaa neuvotteluita. 11 sekundi. Kiitoksia. No tämä meni alle ajan. Mutta sitten seuraavaksi Atkins, kaksi minuuttia. Chairman, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme nopeaa kysymystä, jos sopii. Ensiksi Iranista. Mitä ponnistuksia EUn edustajat tekevät työskennelläkseen Venäjän ja Kiinan kanssa, jotta nämä voitaisiin vakuuttaa siitä, että on ehdottoman tarpeellista ja tehokasta asettaa sanktioita Iranille, jos siellä ei tehdä sitä, mitä me vaadimme avoimuuden nimissä. Toiseksi, onko yleisesti ottaen hyväksytty Afganistanin presidentinvaalien tulokset? Ja jos näin on, merkitseekö se sitä, että meidän joukkueemme tutkimukset on näin hylätty. Ja jos tulokset on hyväksytty, niin mitä erikois toimenpiteitä tehdään suhteessa Pakistanissa, koska Pakistan on ehdottomasti avainasemassa. Mitä me voimme tehdä sen auttamiseksi? Se voisi olla merkityksellistä, varsinkin jos Yhdysvallat ei siihen pysty. Lopuksi lähi Oletteko löytänyt näköisiä todisteita siitä, että Tony Blair olisi siellä saanut aikaan mitään tuottavaa? Grazie, onorevole Atkins. Kiitoksia, että noudatitte myöskin tätä puheaikaa. Ja sitten Meijer, kaksi minuuttia. Gracias, señor presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia Benita, että tuli tänne kertomaan näistä asioista. Minunkin ryhmäni on seurannut YK kokousta. Ja ehkä kaikkein silmäänpistävin asia oli Obaman puhe. Ja hän oikaisi julkisesti sen, mitä liittyen Yhdysvaltojen entiseen ulkopolitiikkaan. Ja hän sanoi, että kansainvälisten suhteiden tulee olla monenpuolisia. Mielestäni Bushin hallinto loi epäoikeudenmukaisemman maailman ja paljon turvattoman maailman, koska siellä ei noudatettu kansainvälisiä sopimuksia. Ja toivottavasti tämä asia vielä edistyy, jotta todellakin voisimme saada vähän järjestystä näihin asioihin. No sitten lähi kriisi. On uskomatonta, että Annapoliksen sopimus on tehty nyt, ja nyt Israelin hallitus ei noudata aikaisemman hallituksen solmimaa sopimusta, ja tällaista ei voida hyväksyä. Tällä tavalla ei voida luoda Palestiinan valtiota. Mutta sitten vielä puhuisin kiireellisestä asiasta, eli Honduraksen tilanteesta. Euroopan komissio on tehnyt tehtävänsä, ja parlamenttihan seuraa kaikkia ihmisoikeusrikkomuksia ympäri maailmaa, ja niistä tehdään välittömästi päätöslausumia, mutta pää- parlamentti ei vieläkään ole tehnyt päätöslausumaa, jossa tuomittaisiin Honduraksen vallankaappaus. No, toivottavasti en vielä ylittänyt puheaikaa ja näitä voidaan oikaista näitä virhejä. Brasilia on nyt ottanut presidentin suurlähetystönsä ja kyseessä saattaa olla siihen, haluaisin kysyä, millä tavalla tässä asiassa voidaan nyt toimia. Sitten ensi viikolla tänne tulee yksi henkilö, joka edustaa kansalaisia, ja toivottavasti voitte ottaa hänet vastaan. Fuori tempo. No te nyt ylitätte puheen, joten en nyt kiitä teitä. Ja seuraavaksi Pötterin. Kiitoksia paljon herra puheenjohtaja. Rova komission jäsen Ferrero Wallner, katsotteko tekin, että mikäli Lähi-Itään ei saada rauhaa Israelin ja Palestiinan välille, silloin tästä on vakavia seuraamuksia meidän suhteillemme arabimaailman suuntaan ja varsinkin kulttuurin väliselle vuoripuhelulle. Tämä on minun kysymykseni. Israelin ja Palestiinan välisen ongelman ratkaisu niin, että syntyy kaksi itsenäistä valtiota, on edellytys myöskin rauhanomaisille suhteille arabi- ja islamilaisen maailman suuntaan. Katsotteko, että näin on? Tämä on ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys, voitteko sanoa hieman enemmän siitä, mitä YK tekee rauhan prosessin edistämiseksi Lähi-idässä? Kollega Franka esitti puheenvuoronsa, tulin valitettavasti myöhässä, en kuullut sitä. Te viittasitte YK päätöslauselmaan mitä tämä päätöslauselma pitää sisällään tai mitä se voisi pitää sisällään. Totesin, että mikäli joku loukkaa toisen oikeuksia, mikäli on lupautunut pitämään kiinni jonkun oikeuksista ja mikäli ei näin tee, niin silloin tämäkin täytyy sitten, tämäkin täytyy tuoda mukana seuraamuksia. Bene, allora finito il primo round. On no niin, ensimmäinen kierros päättyy keskustelusta ja nyt annamme puheenvuoron komission jäsenelle Ferro Vannerille. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. No paljon paljon kysymyksiä kaikkialta maailmasta vastaan joihinkin muihin ja sitten jatkan. Ensimmäinen kysymys Salafrankalta, joka koski Irania. Kyllä. Uskoakseni näillä eri kierroksilta käytiin G8 ja G20, niin todellakin Iran kysymykset ovat olleet erittäin tärkeässä asemassa. Kysymyksenä on ollutkin se, että mitä nyt pitäisi tehdä. Vastaus olisi se, että meillä on kahden nopeuden lähestymistapa. Solana menee ensimmäinen kymmenettä Geneven. Ja tiedätte myös, että Yhdysvaltain uusi hallinto totesi, että jos, jos iranilaiset Obaman sanoin ottavat tämän avonaisen nyrkin vastaan, niin silloin asiassa päästään eteenpäin. Nyt on iranaisten vuoro vastata. Se jää nähtäväksi. Samalla kuten mainitsin puheessani, niin valitettavasti nyt on hyväksytty se, että myös on toinen salainen ö, uranin rikastamo olemassa. Ja tilanne on hyvin hankala. Siitä syystä, samalla kun me käymme vuoropuheluamme, niin meidän täytyy pohtia myös näitä vahvuuksia ja sanktioita. Ja Venäjän presidentti Medvedev on tehnyt aivan selväksi sen, että myös Venäjä nyt on ollut tiukempi. Me emme vielä ole olleet ja nyt on aivan liian varhaista, koska vuoropuhelu on vasta aloitettu. Mutta hän totesi, että että tässä kärsivällisyys alkaa vähitellen loppua. Ja sitten seuraavasta kysymyksestä toteaisin, että kymmenen vuotta kumppanuutta. Se on oikein hieno asia. On hienoa, että olen saanut olla mukana tässä kymmenessä vuodessa. Kiitoksia kovasti siitä, mitä totesitte. Tietysti ymmärrätte, että en voi teille tarjota kaikkia yksityiskohtia tästä tiedonannosta näin emme etene. Meidän täytyy tietysti vielä myös hyväksyä tiedonantokomissiossa, mutta samalla kyseessä on syvempi tapa tehdä yhteistyötä Latinalaisen kanssa. Meillä on monia eri askelia ja meillä on parempi poliittinen vuoropuhelu toimialakohtaisissa kysymyksissä. Tehän tunnette kaikki nämä nykyaikaiset haasteet, joita meillä on energiantoimitusvarmuus, ilmastonmuutos tietysti. Ja mainitsitte myös sen, että erityinen pohja luodaan. Ja tietysti sitten myös odotan erityisiä fasiliteetteja ja hyväksytään se, että tarvitsemme lisää rahaa onko sitten kysymys liikenteestä, energiasta tai ilmastonmuutoksesta. Mutta hyväksykää nyt se, että en voi mennä tässä enempää yksityiskohtiin. Muussa tapauksessa yksikään lehtimies ei tule minun äh, tiedonantotilaisuuteeni äh, tuon tiedon antamisen jälkeen, koska olen teille jo kaiken kertonut. Valitettavasti tai, tai onneksi lehtimiehet ovat täällä. Jos tämä olisi suljettu tilaisuus, voisin puhua avoimemmin. Hondurasista sitten. Uskoakseni meillä on kaikilla tunne siitä, mutta riippumatta siitä, mitä on tapahtunut, ainoa oikea ratkaisu Hondurasille on San Josen vuoropuhelu ja Oscar ehdotus. Se on tärkeämpää kuin koskaan. Tietysti vaalit ovat tulossa mahdollisesti, mutta me voimme myöskin vain hyväksyä vaalituloksen, jos meillä on jonkunlainen myönteinen lopputulos tästä vuoropuhelusta. Mehän tiedämme tietysti, että se uusi tilanne, jossa presidentti Zelaya on Brasilian suurlähetystössä on tehnyt tilanteesta vielä monimutkaisemman. Ja voi vain todeta, että me Euroopan unionissa olemme ehdottoman solidaarisia niiden kanssa, jotka halusivat lähettää suurlähettiä takaisin, mutta nyt tietenkään heitä ei lähetetä. Eli meidän täytyy keskustella näistä asioista, mutta tällä hetkellä tilanne on ihan selvä. Puhu sitten kenen kanssa hyvänsä. Ja meillä oli erityinen Honduras-kokous, jossa totesimme, mikä on tärkeää se on se, että haluamme tukea sitä, että presidentti Oskar Arias saa San Joseen vuoropuhelun käyntiin ja että löydämme ratkaisun. No Chilestä sitten. Chile on yksi niistä maista, jonka kanssa suhteet menevät todella jouhevasti eteenpäin. Me työstämme kehitys- ja innovointiliittoa, niin kuin sitä nimitetään, ja sekin työ on miltä viety päätökseen. Tämä sopimus erityisesti keskittyy energiakysymyksiin, varsinkin uudistuvien energialähteisiin ja koulutukseen. me, tämä osoittaa, että me voimme saada paljon aikaiseksi Chilen kanssa. Chile on lähentynyt meitä voimakkaasti. Ja siellä nähdään myös se, mitä mekin haluamme ja me pyrimme antamaan Chilelle se, mitä se haluaa. Toivottavasti sopimukseen pääsemisen aattona Euroopan unionin investointipankin ja Chile välillä löydämme myös ratkaisun. Euroopan televisiostandardit Täytyy sanoa, että valitettavasti me hävisimme siinä Brasilialle. Olemme työstäneet sitä kovasti. Minä, myös minä henkilökohtaisesti olen työskennellyt eri maiden kanssa, presidentin kanssa, ulkoministerien kanssa, myös näiden kyseisten ministereiden kanssa, jotka olivat vastuussa. Mutta te tiedätte, että Brasilialle oikeastaan on Japani, ja Brasilia lobbasi voimakkaasti koko alueella, joten chilläiset lopuksi sitten halusivat ottaa tällaisen alueellisen ratkaisun käyttöön. Meille tietysti se ei ollut mikään mahtava lopputulos. Libyasta. Ensinnäkin Libya on ainoa maa, jossa meillä ei ollut edes minkäänlaista sopimuspohjaista luonnosta olemassa – ja olemme pyrkineet sitten pääsemään eteenpäin. On no nyt sitten lopulta bulgarialaiset sairaanhoitajat ja palestinainen lääkäri vapautettiin. Olen esittänyt neuvostolle mandaattia ja näin on tehty. Nyt Libyan puitesopimus on meille tärkeä tavoite, jotta Libya saadaan mukaan monissa eri asioissa ja voidaan kehittää samalla myös vankempaa poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä taloudellisessa ja sosiaalisessa kehityksessä yhdessä myöskin Afrika, Afrikka-kysymyksissä. Tehän tiedätte, että nämä kysymykset ovat erityisen tärkeitä. Ja on ollut erityisen tärkeää myös saada aikaiseksi takaisinottosopimus, jonka me kaikki haluaisimme, jotta saisimme näitä pakolaisvirtoja hallittua juridisesta pohjasta, oikeuspohjasta haluaisin todeta, että on vielä liian varhaista etsiä sitä. Sitten neuvottelun lopussa ja sopimuksen sisällöstä riippuen esitämme ehdotuksemme, josta sitten keskustellaan ja sitten neuvoston sen hyväksyy. Ja tässä yhteydessä tietysti olettaen, että Lissabonin sopimus hyväksytään, niin silloin Euroopan parlamentillakin on tärkeä rooli tässä kysymyksessä. Pakolaiskysymys ja takaisinottosopimukset tällä hetkellä vaikeuttavat elämäämme, mutta kaikki muu, siinä neuvottelut ovat edenneet hyvin. Turvallisuusneuvoston uudistus. Graf Lambsdorff, mitä totesitte? Tämähän on edelleen yksi ydinkysymyksistä. Haluaisimme todella löytää siihen ratkaisun, mutta samalla tiedämme, että kysyitte minun näkemystäni, mutta neuvostossa meillä edelleenkään ei ole yhteistä kantaa. Minun uskoakseni siitä syystä jäsenvaltioiden kannat eivät ole itse asiassa kehittyneet. Ainoa asia, joka nyt on olemassa, on se, että jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että meidän täytyy olla laajempi pohjan edustus ja olemme jo sen saaneet nähdäkin G20, että rakennuspalikat ovat olemassa, mutta olen tietysti samaa mieltä siinä, ettei tämä ole riittävää sääli, koska hyvin monet näistä maista tuntevat jääneensä ulkopuolelle. Toinen kysymys, joka koskee naisia. Itse olen työskennellyt kovasti näiden eri osastojen kanssa Rova Megiron kanssa, Unifemin varapääsihteiden kanssa. Minun mielestäni kysymys on siitä henkilöstä, hänen persoonallisuudestaan, joka tulee. Sillä nythän me haluamme saada 13.25 ja 18.20 toimimaan paremmin. Päätösolosuhteet ovat nimittäin olemassa, ne ovat hyviä, olemme kaikki niiden puolesta, mutta haluamme saada ne käytännössä toimimaan. Varsinkin kysymys konfliktin jälkeisistä ratkaisuista tai neuvotteluista. Missä naisneuvottelijat ovat? Heitä ei ole juuri lainkaan. Afrikassa, esimerkiksi Ruontassa on nähtävissä tämä. Yli 50 prosenttia hallituksesta ja 50 prosenttia parlamentista on naisia. Konfliktin jälkeen on ymmärretty, että naisia täytyy ottaa mukaan. Ja mekin olemme pyrkineet tähän. Olemme pyrkineet auttamaan naisia kapasiteetin rakennuksessa. Jotkut jäsenvaltiot ovat näin tehneet. Minä olen tehnyt näin ulkoministerinä. Olen ilahtunut nähdessäni tänään naiset näillä paikoilla, niin että he ovat saaneet valtaa. En minä siis ole tätä rakennetta vastaan, niin kauan kuin se vaan koordinoi kaikkea muuta, ja se on tärkeää. Gaddafin puhe sitten. Täytyykö tähän nyt todellakin vastata? Kiitoksia. Edustaja Lunacek Meksikosta. Meksikon kanssa meillä on ollut pitkä poliittinen ja ihmisoikeusvuoropuhelu. Se on tärkeää ja siitä syystä olemme aina tässäkin puhuneet naisasiasta. Ja täytyypä sanoa, että Meksiko on kovasti edistynyt oikeuskysymyksissä, rankaisemattomuuskysymyksissä. Ja olemme työskennelleet hyvin läheisessä yhteistyössä Meksikon kanssa. Rankaisemattomuutta esiintyy kovasti. Meksikossa olemme aina kuulleet, että se on erityisesti nähtävissä raja-alueella, koska siellä on paljon rikoksia, huumerikoksia. Meksikohan taistelee voimakkaasti rikoksia vastaan, mutta taistelu on kova, eikä siitä selviytyminen ole helppoa. Ihmisoikeuksista myös näiden puolustajat. Tämä kysymys on meillä ollut esillä ihan alusta lähtien ja nyt on annettu yhä edelleen enemmän varoja ihmisoikeuksien puolustajille kaikkialla maailmassa. Sama koskee ILOta. Tässä silloinhan kun voimme, niin puhumme näistä vaikutuksista. On tietysti totta, ettei ILOn säännöksiä no, kunnioiteta kaikissa maissa täysin, mutta kyseessä on kuitenkin jatkuva vuoropuhelu, jota täytyy käydä. Ja joskus esimerkiksi Keski-Amerikan maissa kyseessä on juuri tärkeä avainasemassa oleva kysymys. Lopuksi olemme saavuttaneet kyllä jotain, mutta emme ole kaikkea saavuttaneet. Hondurasista Keski-Amerikasta. Vielä haluaisin todeta, että haluamme saada aikaiseksi Keski-Amerikan neuvotteluiden päätöksenviennin. Ja heti kun banaanikysymys on ratkaistu, ja toivon kovasti, että näin on, Cash Ashton, joka näitä hoitaa Genevessä, toivottavasti hän saa myönteisen ratkaisun aikaiseksi. Sen jälkeen Honduraksen kysymys tulee esille uudelleen, eli meidän täytyy tarkastaa sitä, millä tavoin voimme sen ratkaista. Meillä on erilaisia vaihtoehtoja olemassa. Neuvosto ei ole tehnyt päätöstä näistä. Saattaa olla, että Honduras ei ole ollenkaan paikalla, tai saattaa olla, että tähän löydetään jonkunlainen käytännöllinen kanta, jonka mukaan esimerkiksi aiempi jäsen, joka on tämänhetkinen hallitus hyväksyy, voisi olla siellä teknisesti. Iranin kysymyksestä vastasin jo. Tämä oli sama kysymys, joka minulla oli aiemminkin esillä. Ponnistuksia on todella tehty, edustaja Atkins, jotta Venäjä ja Kiina voitaisiin tuoda enemmän mukaan tähän tunteeseen. Mutta vielä siellä asti ei olla. Nyt on vuoropuhelun vuoro. Ja sitten meidän täytyy katsoa, että onko mitään mahdollisuuksia saada jotain aikaiseksi. Afganistanista ja Pakistanista. Vaalituloksia ei ole vielä lopullisesti hyväksytty. Minusta on tärkeää huomata, että meillä oli ensin vaaritarkkailumatka. Minä olin sen mukana erittäin vaikeissa olosuhteissa. Kendall Morion on tehnyt aivan erinomaista työtä, aiempi kolleganne. Samalla nähdään myös, että petoksia on tehty. Ja olemme pyytäneet afganistanilaisilta sitä, että ainakin noudattaisivat omia lakejaan ja säännöksiään. Eli se merkitsee sitä, että on vaalivalituslautakunta ja vaalilautakunta. Ja valituslautakunnan täytyy tarkastella kaikkia valituksia, joita on esitetty. Ja me olemme edelleen tässä prosessissa, joka on nyt käynnissä. Asia siis selviyty päätökseen. Mutta sitten meidän täytyy tehdä päätös siitä, että hyväksymmekö valituslautakunnan työn lopputuloksen. Ja sen jälkeen katsoa, miten voimme työskennellä yhteistyössä Afganistanin hallituksen kanssa. Sehän on toiseksi kaikkein tärkein kysymys strategiassamme. Mitä voimme tehdä vahvistaaksemme strategiaa, parantaaksemme sitä? Tehän tiedätte, että neuvosto ja komissio ovat valmistelleet uutta asiakirjaa, joka koskee Afganistania, pyrkineet siihen, että työstettäisiin vähän enemmän näiden säännösten kehittelyä. Erityisesti on pyritty vähentämään huumausaineiden ja opiumin tuotantoa, valtion rakennusta, kapasiteetin rakennusta, tätä kaikkea on pyritty vahvistamaan. Pakistanista, niin Pakistanista toteaisin, aivan oikeasti mainitsitte sen, että Pakistan on tietysti ehdottomasti avainasemassa. Mekin olemme saaneet tarkkailla siellä vaaleja. Gaaler silloin oli pää henkilönä siellä paikalla eri olosuhteissa. Demokraattinen hallitus, joka pyrkii tekemään voitavansa, se on kaikkein tärkein. Ja mielestäni tässä on onnistuttu aika hyvin silloin, kun katsotaan Taliban alueella tapahtuneita kapinointeja. Nyt hallitus täytyy tukea kaikin mahdollisin keinoin, jotta voidaan saada aikaiseksi kestävää kehitystä. Komissiossa olemme tehneet parhaamme tähän pääsemiseksi jotta voitaisiin viedä näitä kysymyksiä eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin koulutus ja sitten taas kapasiteetin rakentaminen, sillä se on kaikkein tärkeintä kaikissa näissä maissa. Valtion muodostaminen, säännösten laatiminen, se on kaikkein tärkeintä. Voin vaan todeta tämän ulkosuhteiden komission jäsenenä, että meiltä usein puuttuu rahoitus Rahoitus on kaikkein tärkeintä meillä. Ja meidän täytyy tietysti pohtia tätä rahoitusta aiemmin. Lähi-idästä. Mainitsit erityisesti Tony Blairin. Totean, että minä tuen Tony Blairin yksikön toimintaa koska minun mielestäni se taloudellinen toiminta, ja sehän on siis hänen tehtävänsä, on erittäin tärkeää. Te tiedätte, mitä tähän tarvitaan. Me olemme lähes yhteistyössä hänen kanssaan ja hänen yksikönsä kanssa. Meidänkin ihmisemme tekevät samantyyppisiä toimintoja. Me pyrimme käynnistämään hankkeita, ohjelmia. Kysymys on siitä, että pyritään ottamaan kaikki esteet pois tieltä. Tämä on erittäin yksityiskohtaista vaikeaa työtä, joka on tehtävä. Ja täytyy kyllä todeta, että ainakin jotain on saatu aikaiseksi. Länsirannalla on nyt kasvua 7 prosenttia ja se osoittaa palestinalaisille sen, että mahdollisuuksia on Tietysti siellä pyritään taistelemaan epävarmuutta vastaan ja samanaikaiseksi lisää talouskasvua. Ja se on tarjoaa uuden mahdollisuuden väestölle tukea presidentti Abbasia ja antaa hänelle valtuuksia lisää parlamentissa. Sitten edustaja Pöttering, no tähän vastasinkin saksaksi. Siis auch meine Meinung, wenn es keinen... Herra Pötteringille toteaisin, että mikäli rauhaa ei synny, niin silloin todennäköisesti näemme erittäin vakavia seuraamuksia Lähi-idässä, arabikulttuurien ja myöskin meidän välillä. Ja ylipäänsä laajemmalti katsoen lähi ja kaikkialla. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää ja välttämätöntä, että jatkamme edelleenkin ja teemme kaikkemme niin kuin olemme tehneet viimeiset 15 vuotta, niin että nämä kaksi osapuolta ylipäänsä saadaan samaan neuvottelupöytään takaisin. Me tiedämme, kuinka vaikeaa se on. Tiedämme, mi- miten Israelin uudisasutuspolitiikka valitettavasti edelleenkin jatkuu ja että sopimusta ei vieläkään saatu aikaan tällaisesta täysimittaisesta uudisasutuksen lopettamisesta. Amerikkalaiset jatkavat edelleenkin ponnisteluita ja senaattori Mitchell on jatkuvasti paikan päällä ja pyrkii löytämään sellaisen ratkaisun, jolla saataisiin kumpikin neuvottelupöytään. Toivottavasti 15. lokakuuta on suurin piirtein se ajankohta, jolloin voimme päästä eteenpäin. Se on tärkeä päivämäärä, koska kvartetti on antanut julkilausuman ja me olemme nimenomaan tarkaste tuota ajankohtaa. YK on päätösasema, jonka mainitsin, on yksinkertaisesti se päätösausema, joka mainitaan kvartetin loppulausumassa, tunnita sen hyvin. Ei ole uusia julkilausumia 338, 15, 15 ja 18, 15 muun muassa. Nämä samat vanhat päätösalaisemmat, joissa käsitellään tätä asiaa. Kyse on siitä, että nyt lopultakin käytettäisiin hyväksi uutta pontta, jota on saatu keskusteluihin uuden amerikkalaisen hallinnon myötä. Meidän täytyy käyttää tilasto hyväksemme. Näin saivat sekä israelilaiset että presidentti Abbas. Kiitoksia puheenjohtaja. Grazie, komissario. Kiitoksia komission jäsen. Te olette hyvin täsmällinen ja tiivis. Ja haluaisin vielä toisen osan osalta sanoa, että pyydän, että noudatatte puheaikaa ja että esität korkeintaan kaksi kysymystä per kollega, koska myöskin vastausajan täytyy olla suhteessa näihin esitettyihin kysymyksiin. Seuraavaksi Gaaler kaksi minuuttia. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Nach Kiitoksia komission jäsen. Haluaisin kiittää teitä siitä, että sanoitte, että se mitä Pakistanissa todettiin, on hyvä, että maa on edelleen operatiivinen ja että muistamme tämän maan ja meidän täytyy seurata tilannetta myöskin vaalien jälkeen, sen jälkeen kuin voimme vahvistaa alueen demokraattisia rakenteita. Se on erittäin tärkeää. Sitten Afganistanista. Nyt täytyy vähän miettiä, Viime vuonna tilanne oli hankala ja Morion hän noudatti vaalitarkkailusääntöjä niin, että voi, saatoimme todeta, että vaalien laatu ei ollut ihan riittävä. Haluaisin kuulla tähän teidän kantanne. Ja sitten naapuruusasiat. Meillähän on pitkään ollut jo neuvotteluita Ukrainan kanssa uudesta sopimuksesta, ja mehän kaikki tiedämme, että ensi vuoden alussa siellä on taas vaalit. Ja sitten meidän täytyy keskittyä taas siihen, onko tänä vuonna vielä odotettavissa, että tämän maan kanssa saataisiin neuvottelut päätökseen, tai mikä nyt on neuvotteluiden tilanne tämän uuden sopimuksen suhteen. Kiitos. Grazie, eh, rispettato il tempo. Kiitokset, että noudatitte puheaikaa. Sitten Rocek, mutta täytyy vielä sanoa, että olen nyt sulkenut tämän puhujalistan. Ikävä kyllä. Täällä on 16 miinus 1. Jos haluatte puhua, niin teidän täytyy sitten tehdä sen toisella kertaa. Olkaa hyvä. Commissioner, I have, I have two brief questions. Komissaari, minun on kaksi lyhyistä lyhyttä kysymystä. Yksi liittyy Iraniin. Te totesitte jo, että me ja amerikkalaiset haluamme vuoropuhelua toisaalta mutta viittasitte toisaalta myöskin niihin ongelmiin, jotka liittyvät uranin rikastamiseen ja ohjuuskokeisiin ja muihin tämän tyyppisiin seikkoihin Iranissa. Haluaisin viitata kansaisyhteiskunnan rooliin Iranissa. Pelkään, että seuraavana päivinä ja viikkoina puhutaan ainoastaan sanktioista ja unohdamme täysin kansaisyhteiskunnan, joten haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä puolesta. Toinen kysymykseni mitään positiivista, hyvinkin positiivista kehitystä on tämä tapahtunut Turkin ja Armenian suhteissa. Voisitteko kommentoida tätä? Ja voisitteko kertoa, miten me voimme myötä vaikuttaa tähän myönteiseen kehitykseen? Voisimmeko tehdä ehkä enemmänkin? La parola. Kiitoksia. Seuraavaksi kela. Thank you very much. Madam Commission. Kiitoksia. Komission jäsen, minäkin olen huolissani näistä uutisista Iranista. Ja viime päivinä kansainvälinen lehdistö on ollut aika synkkä ja kyyninen sen suhteen, millä tavalla kehitys suun kulkee näissä asioissa. Ja te juuri kerroitte, että tässä nyt ei ole vielä päästy päätökseen, mitä tulee sanktioihin, näihin pakotteisiin. Ja vaikuttaa, että tähän mennessä Iranin hallinto on nyt meitä edellä ja me vain reagoimme heidän toimiinsa. Eli oletteko miettinyt sitä mahdollisuutta, että muutaman vuoden kuluttua meillä on edessämme uusi tilanne, eli että Iranilla on joukkotuheaseita ja myöskin ohjuksia. Millä tavalla me sitten reagoimme siihen? Toinen vaihtoehto on sitten myönteisempi. Meidän pitää olla valmistautuneita tähän. 20 vuotta sitten kukaan ei ollut valmistautunut uskomaan, että Neuvostoliitto hajoaisi ja katoaisi, mutta niin kävi. Ja tämän vuoden mielenosoitukset osoittivat, että Iranin hallinto on hyvin hauras. Eli haluaisin nyt palata tähän kollegani Rochekin kysymykseen. Eli mitä me teemme Iranin kansalaisyhteiskunnan suhteen? Miten voisimme antaa heille poliittista ja moraalista tukea? Parola. Kiitoksia. Seuraavaksi Bortskort. Dank u wel, voorzitter. Ehm, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja erityiset kiinnokset mm, myös komission näistä Keski-Amerikan kysymyksistä, koska on puheenjohtajan kysymyksiä koskee myös Hondurasia. Haluaisin mielelläni tietää, että tässä kysymys on pitkän aikavälin strategiasta ja lyhyen aikavälin strategiasta. Mitä konkreettisesti tehdään Televisiossa näkee jatkuvasti kuvia siitä, miten väestöä sorretaan, tiedotusvälineitä sensuroidaan. Ja eh, esimerkiksi suunnitellaan jotain kotiin, sitten ei kuitenkaan tehdä näin. Ja en ole kuullut siitä, että millä tavalla assosiaatiosopimusta käytetään painostusvälineenä varmistaaksemme sen, että lyhyellä aikavälillä saadaan aikaiseksi lopputulos ja millä tavalla painostusta voidaan pitää yllä myöskin neuvotteluista. Haluaisin kuulla tästä jotain hieman tarkempaa. Grazie, eh, onorevole Boskur. La... Kiitoksia. Sitten Brock. Kaksi minuuttia. Frau eh, komissarin. Rouva komission jäsen, sallin, ettei teistä kaksi lyhyttä kysymystä. Toinen liittyy Afganistaniin. Asia, joka meitä kaikkia askarruttaa, liittyy vaaleihin. Onko nyt unohdettu alkuperäinen tavoite, koska alkuperäinen tavoite oli tehdä al toimintakyvyttömäksi ja muut tavoitteet tulivat vasta myöhemmin kuvan mukaan. Kuvan mukaan. Onko nyt ehkä tarpeellista tarkastella ää, tavoitteita ja missä vaiheessa sitten tulee raja vastaan, milloin kannattaa lopettaa. Mielenkiintoinen ohjuskysymys ja aseiden riisuntakysymys liittyy suhteisiin Yhdysvaltain ja Venäjän välillä, olipa sitten kyteen Tsekin tasavallasta tai Puolasta, ohjuskilpikysymyksestä tai yleisestä aseriisunta neuvottelusta neuvottelukierroksesta, joka on määrä aloittaa. Naton laajentumiskysymys sitten. Onko täällä sitten seuraamuksia naapuruspolitiikan kannalta Euroopan unionissa? Vaikuttaako tämä siihen, mitä pelivaraa näillä mailla on erilaisten kysymysten suhteen? Ja voidaanko sitten saada venäläiset ymmärtäväiselle tuulelle Naton laajentumisen suhteen? Grazie, Brock. La parola... Kiitoksia. Ja sitten Van Baalen. Kaksi minuuttia. Thank you, Mr. President. I would like to ask... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kysyä komission jäseneltä Iranin liittyvän kysymyksen. Tässä asiassa on nyt pyöritty jo vuosikausia. Iran on nyt kehittämässä ydinaseita. Meillä on nyt tästä näyttöä. Eli millaisia pakotteita voitaisiin käyttää, jotta Irania voitaisiin todella painostaa? Eli mitä oikeasti voisimme tehdä? Voisitko olla vähän täsmällisempi tässä? Olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi auttaa palestinalaisia elämään normaalia elämää, mutta terrorismin on osa sitä. Meidän pitää tukea israelisia ja palestinalaisia terrorismin torjunnassa tällä alueella. Eli mitä Eurooppa voi tehdä tässä asiassa. Ja sitten lopuksi vielä Honduras. Zelaya oli ensimmäinen, joka ei noudattanut perustuslakia. No se ei tietenkään ole mikään syy vallankaappaukseen, ei tietenkään. Mutta emmekö voisi miettiä sitä, että millä tavalla voisimme saada marraskuun lopun vaaleista menestyksekkään? Sehän on tärkeämpää kuin se, palaako laaja toimensa vai ei. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Kil Nielsen. Merci. Je voudrais aborder une question qui... Kiitoksia. Haluaisin esittää kysymyksen, jota vielä ei ole otettu esille. Kysymys on YK tutkimuksesta Richard Gostonin kanssa, joka on esittänyt kertomuksen tapahtumista Gaasan alueella tammikuussa 2009. Tässä todetaan, että kysymyksessä on sotarikoksiin verrattavat toimet, ja jotka to, jossain yhteyksissä voivat olla myös ihmisyyttä vastaan olevia rikoksia. Näitä on tehnyt Israelin armeija. Tutkimuskomissio vaatii tutkittavaksi Israelin toimia näiden rikkomusten nojalla ja kuuden kuukauden sisään osoittamaan tutkimusten tulokset ja myös sen, mitä Israel aikoo tehdä näille rikollisille. Israelin useat ihmisoikeusrikkomukset, tehän usein pyytäneet tätä esille. Ja sitä myöskin, että vapautetaan vangit ja varsinkin ne useat lapsivangit, joita alueella on, kuten myöskin Palestiinan neuvoston jäsenet. Euroopan unionin toimet, mitä se aikoo tehdä, jotta se voisi vähentää Palestiinan väestön kärsimyksiä. Ja kysymys, jota kysyn teiltä, hyvä komissio, mitä olette tehnyt ja mitä Euroopan unioni tekee suhteessaan Israelin viranomaisiin, jotta nämä noudattaisivat YK päätöksiä. Mitä aikoo neuvosto tehdä tässä suhteessa? Mitä otamme huomioon tämän kertomuksen? Toivon, että näin ainakin tehdään. Ja mil, miten voidaan päästä siihen, että vähitellen päästäisiin rankaisemattomuudesta eroon? Eh, Kiitoksia. Toinen kierros päättyy tähän. Ja Van Orden vielä saa viimeisen puheenvuoron kaksi minuuttia. Uh, thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja tervetuloa vain kovasti komission jäsenelle. On oikein mukava kuulla tällaisia myönteisiä kommentteja transatlanttisista suhteista, mutta haluan kysyä jostain ihan muusta. Haluan kysyä nimittäin Sri Lankasta. Sri Lanka on erittäin hankalassa mukautumisvaiheessa, kun LTT-terroristit eivät enää ole vallassa. Varmaankin kaikki haluamme olla, ö, ähm, haluamme, että hallitus osoittaa myötämielisyyttä kaikille ö, äh, niille, jotka asuvat alueella, jota LTT ennen valvoi. Meillä on tietysti ihmisoikeushuolemmekin myös, varsinkin kun otetaan huomioon ihmisten tilanne näillä eri leireillä. Ja Minusta vaikuttaa siltä, että meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta voisimme auttaa Sri Lankan väestöä sen demokraattisesti valitun hallituksen avulla. Sen sijaan vaikuttaa siltä, että me olemme vielä hankaloittamassa teidän elämänsä entisestään. Ja minä haluaisin, että tässä nyt ei tanssita mitenkään LTTn pillin mukaan, eikä mitään diasporaa tule, johon vaikuttaa edelleenkin LTTn toiminta. GSP Pluskin on uhanalainen Tällä hetkellä meidän tulisi viedä enemmän humanitaarista apua, tarjota enemmän apua, jotta Sri Lankan suunta kääntyisi. Kysymykseni on teille se, että millä tavalla näitä asioita viedään eteenpäin myönteisemmällä ja tuottavammalla tavalla. Kiitoksia. Grazie, onorevole Van Orden. Kiitoksia. Ja seuraavaksi puheenvuoro komission jäsenelle toisen kysymyskierroksen jälkeen. Äh, zur ersten Frage, Herr Gala. Ensin Galerin kysymykseen. Mitä tulee tähän menettelytapaan, Kerali Murion on yrittänyt käyttää samaa metodia kuin yleensäkin. Me kaikki tiesimme, että tästä tulisi erittäin hankala erityisesti Itä- ja Eteläosissa. Se nyt oli alusta pitäen selvää. Ja me oli... Ja kyseessä oli 8000 8000 afgania, jotka olivat koulussa, mutta etelässä ja idässä vaali äänestysvilkkaus oli kuitenkin hyvin vähäistä. Lännessä ja pohjoisessa äänestettiin paljon enemmän kuin idässä ja etelässä. Sitten todettiin, että hyvin paljon oli säännönvastaisuuksia. Se nyt oli aivan selvää. Ja oikeastaan mahdollista oli vain se, että afganalaiset tekevät itse nämä afganistalaiset, afganistalaiset noudattavat omia lakejaan. Ja myöskin kenraali Mohajon vaati tätä. Tämä vaalivalitustoimikunta käsittelee näitä valituksia ja työtä ei vielä saatu päätökseen. Ja sitten myöhemmin näemme, kuinka paljon näitä epäsäännöllisyyksiä on. Onko presidentti voittanut ensimmäisellä kierroksella vai pitääkö lähteä siihen, että tulisi toinen kierros? Ja onko hallitus jotenkin puuttunut tähän? kyse saman ajatuksia, millä tavalla presidentti ja pääministeri tekevät työtä, mutta tämä kysymys on vielä avoin. Tämä loppuraportti ilmestyy vasta myöhemmin ja tällä hetkellä en pysty kertomaan tästä enemmän. Olen ollut hänessä, hänen hyvin paljon yhteydessä ja hän rohkaistui ja myöskin hän puuttuu tähän menettelytapaan mahdollisimman paljon. Sitten Ukrainasta voin sanoa, että kaksi päivää sitten New Yorkissa oli EU-Ukraina Troikka – ja siellä käsittelemme myöskin näitä neuvottelukysymyksiä. Ja tästä asiasta voin todeta, että vapaakauppasopimus, sitä ei varmastikaan saada päätökseen tämän vuoden puolella. Ukraina tietysti toivoo tätä, mutta poliittinen päätös ehkä voidaan saada päätökseen. Ennen joulua on huippukokous, ja meillä on nyt paljon painetta kummaltakin puolelta, että pääsisimme mahdollisimman pitkälle. Ja sitten on jälleen vaalit Ukrainassa. Tehdäänkö ennen vaaleja vielä paljon uudistuksia parlamentissa? No todennäköisesti ei. Ja myöskin Ukraina suhtautuu tähän melko realistisesti. Sitten kansalaisyhteiskunta Iranissa. Tästä voisin sanoa, että me yritämme mahdollisimman paljon pitää yllä keskustelua Iranin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me yritämme keskittyä asioihin, jotka eivät ole arkaluonteisia, esimerkiksi pakolaisiin ja huumeisiin. Nehän ovat meille yhteisiä intressejä sekä iranilaisille että meille. Tämä on yksi asia. Ja sitten tietysti on myöskin muita hankkeita. Me yritämme päästä eteenpäin monissa kysymyksissä, erityisesti TV-kysymyksissä ja tiedotusvälinekysymyksissä. Farsinkielinen TV-nettisivusto ja sitten opiskelijavaihdot, eli Erasmus Mundus-hanke on avoin myöskin iranilaisille, ja se on tietysti tärkeää. Ja silloin tällöin myöskin toimittajia käy vierailemassa, ja voimme tehdä myöskin ei-valtiollisten tekijöiden kanssa yhteistyötä. Ja tämä oli vastaus myöskin kielämille. Eli tätä yritämme tehdä mahdollisimman paljon. Mangarelli, eli varapääjohtaja, kävi Iranissa ja hän yritti saada nämä hankkeet avoimemmiksi, mutta niitä ei Iranin puolella hyväksytty. Eli tämä on jälleen yksi näitä hankalia kysymyksiä. Turkki ja Armenia. No, olemme erittäin iloisia siitä, että nyt on avautumista tapahtumassa – mitä tulee diplomaattiseen vaihtoon. Ja kaikki nämä neuvottelut ja sopimukset pitää myöskin ratifioida. Ja uskoisin, että se mitä tehdään paperilla, se ei välttämättä heti toteudu käytännössä, mutta tämä on kuitenkin hyvä askel eteenpäin. Ja samaan aikaan, no tietysti armeijalaisetkin täytyy todeta, ja tavasin Azerbaidžanin ulkoministerin, eli haluamme tietysti enemmän sopimuksia ja edistysaskeleita Nagorno-Karabakh kysymyksessä Azerbaidsanin ja Armenian välillä. Mutta nämä ovat hyvin yksityiskohtaisia kysymyksiä ja piruhan piilee näissä yksityiskohdissa. Sitten vielä Iranista. Niin Kelamille vastaus. Tähän mennessä Iran on tavallaan määrännyt tahdin, mutta saman aikaan Iranissa on pidetty vaalit, ja ennen vaaleja me tiesimme, että mitään ei pystytä tekemään, ja nyt tiedämme, kuinka vaikeat nämä vaalit olivat ja niiden seuraamukset. Mutta nyt meidän pitää antaa mahdollisuus vuoropuhelulla, vuoropuhelulle. Me haluaisimme tietysti nähdä myönteisen lopputuloksen, vaikka tiedämmekin, että tämä prosessi on hidas. Ensimmäistä kertaa iranilaiset ovat vastanneet no hyvin yleisellä tasolla, tavalla. Ja ensimmäistä kertaa yhdysvaltalaiset ovat valmiita neuvottelemaan iranilaisten kanssa. Kahdeksan vuotta sitten tilanne oli hyvin erilainen, ja tätähän iranilaiset ovat aina odottaneet. Uskon, että tämä on tärkeä edistysaskel, ja meidän täytyy nyt katsoa, mitä nämä neuvottelut tuovat mukanaan. Meidän pitää olla kärsivällisiä, mutta sitten oikealla hetkellä me tiedämme, että meidän täytyy toimia ja meille ei ole nyt loputtomin kärsivällisyyttä. Pakotteita nyt valmistellaan, no minkä tyyppisiä. Esimerkiksi se, että jäädytetään varoja, se on erittäin merkittävä osa. Ja sitten viisummin rajoituksia. Tällaisia asioita ollaan valmistelemassa ja me tietysti pohdimme näitä asioita, mutta nyt meidän täytyy todellakin alkaa toimia politiikamme, uuden politiikan mukaan josta on puhuttu, mutta jota vielä, joka vielä ei ole oikeastaan kantanut mitään hedelmiä. Ja sitten nämä mielenosoitukset osoittavat, että Iranin yhteiskunta on erittäin pahasti jakautunut kahtia. Te ehkä tiedätte paremmin kuin minä, millä tavalla nämä asiat saattavat edetä suuren paineen alla. tämä tiedät, kuinka paljon sillä on painostusta ja ahdistelua. Ja pitkän, keskipitkän tai lyhyen aikavälin mittapuolella tämä saattaa johtua muutoksiin, mutta mehän olemme kaikkia demokraatteja, eli toivotaan, että demokratia voittaa. Sitten Honduraksen kysymys, eli mitä teemme konkreettisesti. No, Honduraksen assosiaatiosopimus tällä hetkellä ei ole mikään painostusväline. Kaikki Keski-Amerikan maat ja erityisesti Costa Rica, mutta myöskin muutkin, ne todella haluavat saada sopimukset tehtyä. Ja espanjalaiset kollegat tietysti myöskin toivot, että ne allekirjoittaisiin Espanjan puheenjohtajakaudella. Mutta ensin banaani kysymys on selvitettävä. Se on kauppa kysymys erittäin hankala sellainen. Ja kauppaneuvottelut eilen ja toissapäivänä akotemaiden kanssa. Niitä on pidetty ja meillä on neuvotteluita nyt latinalaisen Amerikan maiden kanssa, ja Panama ei ole myöskään helppo. Ashton lensi myöskin Washingtoniin, koska kyse on myöskin Chiquitasta. Kyse on todellisesta kauppakysymyksestä. Itse en ole kauppa asiasta vastaava komission jäsen, mutta tiedämme, että tämä on hyvin merkittävä kysymys. Ja sitten poliittinen kysymys palaa meille, mikäli tämä banaanikysymys saadaan ratkaistua. Eli mitä teemme? Meillä on enemmän vaihtoehtoja kun ehkä aluksi voisi kuvitella yksi vaihtoehto on. Eli ehkä Honduras ei ole mukana. Toinen vaihtoehto on, että olisi jonkinlainen pragmaattinen ratkaisu, josta sovitaan näiden kahden hallituksen välillä. Mutta tähän asti vielä ei ole päästy, ja tästähän järjestettiin erityinen kokous. Sitten Brock Afganistanista. Ajatus, että talibanit saataisiin suitsittua kuriin. Me haluamme, että talibanit ja nämä äärimmäiset talibanit, että heitä vastaan taistellaan. Sehän nyt oli se alkuperäinen ajatus. Samalla uskon, että tällä hetkellä ei ole mahdollista eikä myöskään oikein, että vetäytyisimme pois Afganistanista. Tällä hetkellä tilanne on siellä erittäin hankala nyt vaalien jälkeen. Vaalien tulos ei vielä ole täysin selvillä. Ja mitä sitten sen jälkeen tehdään? No tässähän tässä strategiassa on puututtu, eli meidän pitää vielä koordinoida sitä kansainvälisessä yhteisössä ja Euroopan unionissa, jotta maahan saataisiin vakautta. Ja kyse ei ole pelkästään sotilastoimista, vaan myöskin siviilitoimista. Ja siviilitoimet joita me olemme toteuttaneet ja joita monet muut kumppanit ovat tehneet vähemmän, ne tähtäävät juuri näihin tavoitteisiin. Ja sitten aseistariisuntakysymys. No, minulla ei vielä ole mitään kovin myönteisiä tuloksia tästä naapuruuspolitiikasta. Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen aseistariisuntakysymys on pöydällä, mutta tietysti toivoisin, että tässä voitaisiin toimia luottamuksen pohjalta. Silloin siitä on myöskin myönteisiä vaikutuksia meille. Sitten taisin jo vastata näihin pakotteisiin, joista kysyttiin. Eli voimme jäädyttää varoja, rajoittaa viisumien myöntämistä ja sitten ajattelemme vähän muitakin kysymyksiä, mutta en vielä pysty vastaamaan tämän tarkemmin. Ja sitten Palestiinasta, no tietysti yhtäältä terrorismin torjunta on tärkeää, mutta toisaalta Palestinalaiset, erityisesti Salam Fajatin alaisuudessa, ovat osoittaneet, että siellä on yritetty saada aikaan hyviä tuloksia. No aina pitää tietysti tehdä enemmän, mutta kuitenkin on tärkeää, että tämä nyt sitten toteutuu myöskin Israelin puolella ja että uudisasutuksia ei enää laajenneta ja tällä, voida, tällä tavalla voidaan aloittaa todellinen yhteistyö, koska tätähän tarvitaan, jotta Lähi-Itään saataisiin aikaan rauha, kuten Pötterin totesi. Zelaya ja Honduraksen kysymys. No, varmasti vaalit äänestetään, äh, järjestetään ja se saattaa olla mutta kysymys on, että missä olosuhteissa. Ja kansainvälinen yhteisö vielä miettii näitä kysymyksiä ja samaten Euroopan unioni. Oscar Arias San Joseen sopimus ja kaikki kriteerit ja ehdot olisivat oikea ratkaisu kummallekin osapuolelle. Eli tällainen vuoropuhelu heidän välillään, mutta ikävä kyllä, kuten tiedätte, ensin tuli yksi puoli ja sitten toinen, joka kieltäytyi keskustelusta. Eli ikävä kyllä tähän ei vielä ole päästy, mutta muuten nämä asiat ovat meille aivan selviä. Sitten Goldstonein raportti. Tästä keskustellaan ihmisoikeusten neuvostossa Genevessä, niin itse asiassa tänään, 29. syyskuuta. En vielä ole kuullut sieltä mitään, ja tietysti me korostamme sitä, kuinka tärkeitä nämä toimet ovat, jotta voidaan taata vastuullisuus ja myöskin torjua rankaisemattomuutta mukaan lukien humanitaarisen ja ihmisoikeuslainsäädännön osalta. Sehän on EUn kanta ja tämän haluaisin mainita. Ja sitten viimeinen kysymys, eli Sri Lanka. Van Orden voin kertoa, että ensinnäkin me olemme tehneet yhteistyötä Sri Lankan kanssa koko ajan. Me emme ole keskeyttäneet humanitaarista apua. Me teemme vieläkin yhteistyötä ja haluamme parantaa oloja paikan päällä. Ja tapaan itse asiassa huomenna presidentin veljen. Hän halusi minut tavata. Ja sitten voimme miettiä, voimmeko todella jatkaa yhteistyötä. Mutta samanaikaisesti täytyy muistaa, että ihmisoikeus ja humanitaarinen lainsäädäntö on lainsäädäntö, jota usein ei ole noudatettu. Se on selvää. Eli riippumaton tutkinta DSP Plusan osalta on tämän todennut. Eli me emme vielä ole saaneet asioita päätökseen. Toivottavasti saamme aikaan vähän myönteisempää, rakentavampaa asennetta, mutta meidän täytyy myöskin katsoa faktoja. Olen yrittänyt tehdä niin paljon Sillankan hyväksi, mutta kuten tiedätte, minua ei aina kuunneltu kun näistä asioista neuvoteltiin. Kiitos. Sario, passiamo. Kiitoksia komission jäsen. Sitten viimeinen kysymyskierros. Ja pyydän anteeksi, mutta tässä lopussa meidän täytyy nyt rajoittaa puheaika puolentoista minuuttiin, jotta voimme noudattaa puheen tätä aikataulua. Ensin kukaan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yksi kysymys rouva komissaarille. Te viitasitte siihen, miten tärkeää on luoda strateginen suhde EUn ja Latinalaisen Amerikan välille, ja meidän täytyy vaalia tätä suhdetta jatkossakin ja kehittää sitä. Tiedämme, että Latinalainen Amerikka ei ole mikään homogeeninen, yhtenäinen manner, on eri maita, eri hallituksia, erilaisia hallintojärjestelmiä. Mainitsen vain yhden. Venezuelan ja Hugo Chavezin. Kysymykseni kuuluu, mikäli Tämä tosiasia otetaan huomioon, tai otetaanko se huomioon silloin, kun kehitetään uutta strategiaa yhteistyön kehittämiseksi Latinalais-Amerikan kanssa? Niin tuleeko tämä toimimaan käytännössä? Ymmärrän kyllä, että ei voi nyt mitään syvällisiä analyysejä tehdä, mutta jos antaisitte edes jonkinlaista osvittaa siitä, miten te tämän asian näette, niin kiitos siitä. Onorivo. Kiitoksia. Sitten Obiolus puolitoista minuuttia. El balance de la relación con América Latina. Suht suhteet Latinalaisen Amerikkaan yleensä ottaen on myönteinen ja meidän täytyy korostaa myöskin komission jäsenen roolia. Mutta siitä huolimatta pieni yhteenveto viime vuosien tapahtumista osoittaa, että tilanne on yhä huomattavampi. Meillä on kaksi assosiaatiosopimusta yksittäisten maiden kanssa, Meksikon ja Chilen kanssa. Ne ovat olleet voimassa jonkin aikaa. Ja sitten on kolme neuvottelua käynnissä, jotka liittyvät ala- tähän alueen maihin, ja näissä asioissa edistytään hyvin hitaasti. Mielestäni näkymät ovat itse asiassa aika huolestuttavat. Tämä toimintatapa, joka pohjautuu hyvään strategiaan, jossa edistetään alueellista ja alialueellista integraatiota, tästä on nyt tullut jotain vähän liian jäykkää. Strategia on vähän niin kuin parfyymi. Niitä pitää käyttää, mutta niitä ei saa juoda. Ja me olemme nyt juomassa tätä metodia näissä neuvotteluissa. Haluaisin kuulla vähän neuvoston komission kantaa tästä, mutta eikö nyt olisi oikea aika muuttaa vähän näitä tasapainosuhteita? Kollega. Kiitoksia sitten Arlaakin puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. Mrs. Benita Ferrero Valtinen. Kiitoksia komission Benita Ferrero Valtinen siitä, että tulitte paikalle. Lyhyesti ensinnäkin aseiden riisunnasta. Voisitteko kertoa minulle aseiden riisuntakysymyksestä, jota YK käsitteli äskettäin? Toinen koskee Afganistania. Hallituskysymys, jonka totesitte olevan erittäin vakava, Kysymykseni on, että olette tietoinen siitä, että hallituksessa on laajalti levinnyt korruptio. Ainakin kolme avainasemassa olevaa henkilöä. Presidentin veli, entinen ministeri, entinen kenraali Dostum, jonka kaikki, vir- kaikki kansainväliset viranomaiset tuntevat suurina huumekauppiaina. Grazie, onorevole Arlacchi. Alla parola... Kiitoksia. Ja sitten Chanok, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja tervetuloa komissaarille. Lyhyesti Turkin ja Armenian lähentymisestä. Olet aivan oikeassa, kun te toteatte, että ratifiointi on ongelmallinen seikka Vieraan juuri Armenian lähetystössä ja lähettiäs on erittäin huolestunut siitä, että Turkki saattaa estää ratifioinnin niin saattaa olla, menetämme silloin kaiken vaikutusvaltamme tuossa maailman kolkassa, emmekä pysty myötä vaikuttamaan sitä siihen, että kansainvälinen sopimus saadaan aikaan. Nyt pitäisi saada tämä tasapainotilanne kuntoon kauka- Etelä-Kaukasuksella. Tämä on ongelma jo pitkään. Totesitte myöskin, että jotain pitäisi tehdä, jotta voitaisiin pistää täytäntöön ENP-raportti kolmen vuoden takaa. Tämä liittyy neutraaleihin kansalaisjärjestöaloitteisiin vuodesta Karabahissa. EU ei ole sillä läsnä enää ollenkaan. Vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi jotenkin lisätä, nostaa profiiliamme tuolla alueella. Tämä auttaisi Etelä-Kaukasuksen tilanteen vakauttamisessa. Ukrainasta vielä. Vierailin eilen Krimillä. Minun täytyy jälleen kerran todeta, että EU ei silläkään näy millään tavalla. Venäläiset siellä dominovat kaikkea, ja nyt on todellinen vaara, että Kiina tulee sitten täyttämään aukot, jotka tällä hetkellä ovat Ukrainan valtion taloudessa, budjetissa. Enpi aloitteesta pitäisi auttaa myöskin Ukraina, erityisesti Krimin hankkeen edistämiseksi, koska siellä on potentiaalinen konfliktipesäke. FTI-neuvottelut Intian kanssa etenevät hyvin hitaasti, tuskaisen hitaasti. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne Etelä-Aasiasta, miten me voisimme parantaa suhteita Etelä-Aasian kaikkein suurimpaan valtioon. Niin, pyydätte, pidätte kiinni nyt ajan, tästä ajasta. Sitten Luusi, puolitoista minuuttia. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt, Entschuldigung. Niin painoin väärää nappia. Niin komission jäsen, teiltä kysytty paljon Hondurastista ja te niihin vastanneet, mutta tämä perusasenne tästä valokaupoksesta ei käy esille teidän puheenvuoroistanne. Eli mikä on EUn kanta tähän vallankaappaukseen? Tuomitaanko se? Ja jos tuomitaan, niin tehdäänkö tästä sitten päätöslausuma Euroopan unionissa? Ja jos ei tehdä, niin miksei? Ja sitten on puhuttu myöskin toimista, mutta ne vaikuttavat hyvin epävakaisilta. EUllahan olisi mahdollisuuksia. Meillä on mahdollisuus häätää hoidolaiset diplomaatit. Onko tätä pohdittu? Ja jos ei, niin miksei? Ja sitten viimeinen kysymys. Kaikki hankkeet, joita tuet, jotka ovat tukeneet näitä vallankaappajia, onko ne pantu jäihin? Ja jos ei, niin miksei? Kiitos. Grazie, onorevole. E la parola... Kiitoksia. Ja sitten Weigel, puolitoista minuuttia. Gospa komissarka, dobrodošla u... Kiitoksia, rouva komissaari, ja tervetuloa parlamenttiin. Kiitos siitä, että olette täällä tänään. Slovenia on vaikea kieli, mutta eurooppalainen kieli kumminkin. Kun te vierätte täällä parlamentissa, ja tavatte, tapatte eri kansallisuuksien edustajia, meitä parlamentaarikkoja, niin täytyy muistaa, että Euroopassa on monia avoimia kysymyksiä, jotka liittyvät kansallisiin vähemmistöihin. Huomenna tulee tänne paikalle edustajia, Slovenian, slovenialaisia edustajia. Mitä komissio voi tehdä ja mitä ylipäänsä voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että Itävaltakin kunnioittaa Slovenian suomalaisvähemmistöä Itävallan alueella, koska ihmiset, slovenit, jotka asuvat Itävallassa, tulevat Brysselin huomenna, mitä tapaamme. He odottavat meiltä vastauksia tähän ongelmaan. conclude. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi menehtäjä sitten puolitoista minuuttia. Presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen aluksi Jälleen kerran haluaisin onnitella teitä tämän uuden kauden aluksi siitä, että olette olleet tulleet tänne ja kuten aina hyvin energisesti ja vakuuttavasti. Iranista yksi konkreettinen kysymys. Haluaisin kysyä, että mikäli nämä neuvottelut epäonnistuvat, onko teillä jonkinlaisia tietoja siitä, minkä tyyppisiä pakotteita voitaisiin soveltaa? Sitten Kiinan ja Venäjän rooli. No, tehän ne puhuitte niistä. Haluaisin tietää, mitä mieltä, vaikka tämä nyt ei kuulukaan turvallisuusneuvostoon, mitä mieltä olette Intian suhteesta näihin pakotteisiin? Ja sitten kansainvälinen merirosvous, erityisesti Intian valtamerellä. Eli riippumatta näistä konkreettisista pakotteista eri jäsenvaltioissa, mitä tietoja teillä on siitä, kuinka vakava tämä ongelma nyt on ja millä tavalla tämä tilanne kehittyy, kehittyykö se hyvään vai huonoon suuntaan Intian valtamerellä. Kiitos. Bene. E concluso il dibattito, repli... Keskustelu päättyy ja sitten annamme vielä puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin on aivan totta, että kaikki latinalaisen Amerikan maata eivät tietenkään voi olla samanlaisia. Maat ovat hyvin erilaisia keskenään ja hallitukset ovat erilaisia. Me olemme pyrkineet tarkastelemaan tai ottamaan käyttöön tällaisen räätälöidyn mittatilaus lähestymistavan jokaisesta maata varten. Ja tämä on sitten täydennyksenä alueelliselle ulottuvuudelle ja kahdenväliselle suhteille. Ja toistaiseksi olemme juuri toimineet niin kuin mihinkä te viittasittekin. Herra Obiolsille sitten. You are right that... Uh, Olette aivan oikeassa, että joskus kahdenväliset sopimukset, joita meillä on ollut, ovat olleet menestyksekkäämpiä, parempia kuin alueelliset sopimukset, mutta alueelliset sopimukset myöskin omalla tavallaan ovat ensimmäistä kertaa saaneet eri alueet mukaan. Andien maata Andien alueen, alueen maat ja toisaalta Latinalaisen maat. Ecuador ja Bolivia ensin saatiin mukaan ja sitten Keski-Amerikan maata, sitten Hondurasin kysymys, ehkä Nicaragua, joten aina on ollut jotakin keskustelun aiheena, mutta toistaiseksi olemme aina onnistuneet pääsemään ongelmista ylitse. Sen vuoksi toivomme, että niin nytkin tehdään. Ja vaikka näin ei kävisikään, niin meillä on kuitenkin tiettyä joustavuutta, erityisestikin Andien alueen suhteen. Kun neuvottelut kariutuivat, päätettiin ottaa käyttöön kahtalainen lähestymistapa. Ensinnäkin ajantasaistettiin vuoden 2003 poliittista vuoropuhelua ja, ja yhteistyötä koskeva sopimusta. ja toiset ryhtyi neuvottelemaan monenvälisestä kauppasopimuksesta, johon monet maat olivat tulleet jo mukaan. Se on erittäin kaiken kattava tyhjentävä sopimus, joka on myöskin VTOn kanssa yhteensopiva. Assosiointisopimukset ovat loppujen lopuksi tavoitteena. Kuuden neuvottelukierroksen jälkeen viimeisin pidettiin viime viikolla 21. ja 25. syyskuuta Kolumbian ja Perun kanssa. Bolivia ei koskaan osallistunut ja Ecuador vetäytyi neuvottelusta pois. Nyt ollaan menossa loppupeleihin. Monia neuvottelukappaleita on saatu jo suljettua tai osittain jo neuvoteltua päätökseen saakka. Ensin piti saada, pitää saada kysymys ratkaistua Genevessä ja tietystikin Kolombia on tässä kysymyksessä merkittävässä asemassa, joten katsomme sitten, miten asia muokkautuu. Mikäli meidän täytyy olla joustavia, silloin me olemme joustavia. Tämä sama pätee myöskin Hondurasin kuten olette voineet havaita. kysymyksen jälkeen, sitten kun se on ratkaistu, Honduras on kompastuskivi, joten meidän täytyy silloin löytää joustava ratkaisu, ehkä muuttaa mandaattia ja hoitaa tämä asia muiden asioiden kanssa samassa yhteydessä. Ja sitten Honduras tai Ecuador saadaan uudestaan mukaan neuvotteluihin. Tämä olisi hyvä asia. Vaikeuksia on, mutta me muokkaamme omaksumistamme tai lähestymistapaamme tarpeen tullen. Tarpeen tullen. Herra Arlakki, Afganistanin hallituksesta olette aivan oikeassa. Tämä on erittäin tärkeä kysymys ja korruptio tietystikin, valitettavaa kyllä, on valtavan suuri vitsaus Afganistanissa. Me teemme hyvin paljon työtä kapasiteetin parantamiseksi ja oikeuslaitoksen kehittämiseksi ja luomme myöskin uusia tuomareiden ja syyttäjien opetusohjelmia siellä. Te olette kuitenkin aivan oikeassa. Tämän jälkeen täytyy vielä kaikkien Euroopan unionin maiden päättää, että ne, jotka ovat todella korruptoituneita, eivät pääse niin kuin koira veräjästä ilman rangaistusta. Tämä on tärkeää. Turkin ja Armenian suhteesta sitten. Toivon todellakin, että niin kuin herra Tanokkin toteutui, totesi, ratifiointi saadaan kuntoon. Meidän täytyy kannustaa tähän suuntaan. Ehkä parlamentti voisi antaa päätöslauselman. Sitten kansaisyhteiskunta vuoristo Karabahin alueella – minä olen yrittänyt auttaa tässä projektissa, mutta aina on tullut joitakin pulmia, pulmaisia kysymyksiä osapuolten välille. Hirsa Mebi ja joukko ihmisiä meni paikan päälle. Ensin oli toisella puolella ongelmia, sitten toisella puolella oli ongelmia. Minä mainitsin tämän kysymyksen kyllä myös New Yorkissa, mutta vielä ei tulosta ole syntynyt. Kun kävin Azerbaidžanissa, keskustelun itse presidentin kanssa ja tarjosin hänelle kaikkia mahdollisia, kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, mutta valitettavaa kyllä. Aina jommalta kummalta puolta puuttuu tahtoa tai halua viedä asia loppuun saakka. Kysymyksiä ilman mikrofonia. Ehkä näin on. Olemme kyllä yrittäneet ponnekkaasti ja yritämme edelleenkin. Ei kaikkea toivoa voi vielä heittää. Ukrainasta Neljä, viisi viikkoa sitten minun toimistoni oli tarkastelemassa tilannetta, ja Jushenko on luvannut tehdä enemmän Krimin tilanteen ratkaisemiseksi. Hän selitti myöskin syyt asian taustalla. Olemme hyvin tietoisia siitä, että meidän täytyy tehdä paljon enemmän, meidän täytyy näkyvämmin paikalla myöskin Krimillä, jotta voimme vakauttaa tilanteen, koska tilanne ei ole laisinkaan helppo. Intiasta sitten. Vapaa kauppasopimus on aina vaikea saada aikaan. En ole kauppakomissaari, mutta voin todeta, että vapaakauppasopimukset ovat kaikkein vaikeimpia, koska kyse on monista yksityiskohdista, ottamisesta ja antamisesta, kaupan teosta. On tärkeää, että Intia on strateginen kumppani. Meillä on pikapuolin Intia huippukokous. Silloin jälleen kerran kaikki nämä samat kysymykset otetaan tuossa vaiheessa taikka ennen huippukokousta. Meidän täytyy katsoa, miten pitkälle on päästy. Intia on yhä merkittävämmässä roolissa vakauttajana alueella, mutta joskus se on hieman vastahakoinen menemään siihen suuntaan, mihin haluaisimme sen menevän esimerkiksi ilmastonmuutoskysymyksessä. Haluaisimme nähdä Intian myöskin Kööpenhaminassa mukana. Rova Lösingille vielä. Perusasenne Hondurasin suhteen on täysin selkeä tietystikin. Olemme kauan sitten jo tuomineet tämän vallankaappauksen. Olemme jäädyttäneet poliittiset yhteydet, yhteydenpidon. Kaikki yhteydet diplomaattisella tasolla on jäädytetty tähän de facto hallituksen suuntaan. Ja lisäksi olemme lakkauttaneet kaikki ohjelmat, joissa hallitus on mukana. Emme, emme kuitenkaan lakkauttaneet kansallisyhteiskuntaohjelmia. Juuri näin on toimittu. Sitten herra Vaikerille toteaisin, että kansalliset vähemmistöt on otettu huomioon. Te tiedätte, että Euroopan unionissa on yleissopimuksen liittyy kansainvälisen vähe- kansallisiin vähemmistöihin ja meillä on myöskin muita kansainvälisiä sitoumuksia. Nämä sitovat kumpaakin osapuolta. Se siitä. Vajelle sitten toteasin Iranista. Varoja voidaan jäädyttää tai viisumeita evätä tai muitakin ajatuksia on pakotteiden osalta esitetty, mutta ne eivät ole vielä konkretisoituneet. Sitten merirosvauksesta. Merirosvaus on uusi, kammottava ilmiö. Kuka olisi voinut kuvitella vielä muutama vuosi sitten, mikä tilanne tänä päivänä olisi merirosvojen suhteen, mutta täytyy muistaa, että me taistele pelkästään merirosvoja vastaan merellä, vaan myöskin maissa. Näin me olemme Euroopan unionin tasolla pyrkineet tekemään. Te tiedätte hyvin paljon, kuinka Tiedätkö, kuinka varan hyvin, miten paljon Louis Michel ja Karel de Gucht ovat tehneet työtä Somalin rannikon tilanteen ratkaisemiseksi. Siellä on valtavan paljon ongelmia. Siellä taistellaan nyt köyhyyttä vastaan ja tällainen taistelu vaatii aina aikansa. Emme voi tehdä kaikkea yhdessä yössä, mutta on erittäin hyvä havaita, että monet eurooppalaiset ovat alkaneet tehdä työtä myöskin Atalantassa. Tämä on ensimmäinen toimenpide, jolla pyritään puuttumaan – näihin ongelmiin, ei pelkästään merellä, vaan myöskin maissa. Grazie, signora commissario. La Kiitoksia komission jäsen. Tämä keskustelu oli hyvin syvällistä ja siinä puhuttiin useista aiheista ja te onnistuitte puhumaan hyvin yksityiskohtaisesti, vaikka aika olikin rajattu. Ja varmastikin monet kysymykset saivat vastauksensa ja saitte myöskin kiinnostusta heräämään näihin kysymyksiin jotka liittyvät tulevaisuuteen ja joita pitää vielä kehittää. Ja toivottavasti voimme jatkaa tätä hyvää yhteistyötä, jota tänään on käyty niin hyvin. Teillä on ollut erittäin merkittävä rooli näissä kysymyksissä ja haluaisin vielä kiittää teitä tästä ki- mielenkiintoisesta keskustelusta. Neuvosto Kokous keskeytyy ja jatkamme kello 17. Silloin paikalla on Moldovan pääministeri Vlad Filat. Eli jatkamme 15 minuutin kuluttua. Kollegi, vi prego di... Hyvät kollegat, pyydän, että käytätte paikoillenne. Meidän pitää nyt noudattaa aikatauluamme, vieraidemme aikataulua. Täällä on Moldovan pääministeri Vlad Milat ja ulkoasiaministeri. Muistutaisin, että tänään ainoa kohta esityslistalla suuri aihe kylläkin on kuulemistilaisuudessa on vieraamme mukana. Ja täällä on mukana EU ja Moldovan parlamentaarinen yhteistyövaliokunta. Ja Monika McAvey esitteli tämän ja halusin onnitella häntä hänen uudelleen valinnastaan. Ja me olemme aloittaneet hyvän yhteistyön tänään ja joka kestää seuraavat vuodet. Eli herra pääministeri, herra ulkoministeri, on todellakin kunnia minulle ja kollegoilleni saada teidät vieraaksemme valtuuskuntanne kerran. Moldan hallitus on hiljattain uudistettu ja nyt on suuria odotuksia. Ja viikko sitten saitte hyvin merkittävän luottamuslauseen. Ja nyt on paljon odotuksia tältä uudelta hallitukselta. Tämän ensimmäinen hallitus maassanne, joka on irtautunut Neuvostoliiton vallasta. Ja Tämä on siis todellakin ensimmäinen ei-kommunisti hallitus nyt kommunismin jälkeisellä ajalla. Tämä on nyt merkittävä hetki historiassa, jota haluaisin korostaa. Totean nyt tämän, koska me tiedämme, että te pääministeri haluatte toteuttaa uudistuksia ja haluatte myöskin olla mukana kaikessa siinä, mitä Euroopassa tehdään. Ne ohjelmanne kohdat, joihin haluaisin puuttua ja jotka ovat todellinen haaste maallenne suhteissa Euroopan unioniin, ensinnäkin tavoitteena on purkaa valtion monopoleja sen jälkeen, kun teillä oli suunnitelma talous kommunistihallinnon aikana, ja nyt te haluatte toteuttaa todellista markkinataloutta ja palauttaa luottamuksen rahoitustoimijoihin kansainvälisellä tasolla, jotta voisitte houkutella ulkomaalaisia pääomia maahanne. Ja myöskin haluatte parantaa maataloutta ja sen tilannetta. Ja myöskin teillä on tavoitteena parantaa suhteita Emitrov-maihin, erityisesti Romaniaan. Ja myöskin toivotte voivanne ratkaista alueellisia ongelmia, joita tällä hetkellä vielä ei ole ratkaistu. Me olemme iloisia tästä halusta uudistua ja me arvostamme hyvin paljon tällaista toimintatapaa. Ja me haluamme auttaa teitä vastaamaan näihin haasteisiin, jotta maan voisi aktiivisesti olla mukana tämän uuden maan ja Euroopan tulevaisuudessa. Ja ministeri, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Dacă îmi permiteți, o să vorbesc în română. Jos sopii, niin puhuisin romania. Moldova a parcurs... Moldovan tasavalta on käynyt läpi lyhyen, mutta dramaattisen ajanjakson – tässä on ollut useita eri ajanjaksoja. myös siitä, että nyt on ollut ensimmäinen Kishenaun demokraattinen hallitus, että meillä oli toinen, joka oli hyvin vähän aikaa olemassa, jossa minä olin jäsenenä. Se on vuoden 1999 hallitus ja kollegani ulkoministeri oli siinä myöskin mukana. Se oli ensimmäinen Kishinevin hallitus, joka piti integraatiota Eurooppaan tavoitteenaan. Me olemme täytäntöön panneet tarpeelliset uudistukset, mutta valitettavasti vuoden sisällä kommunistinen puolue otti Kishinevissä vallan ja sai taakseen perustuslaisen enemmistön. Kahdeksan vuotta sen jälkeen Ja mm, tämä hallitus hallitsi mm, Moldovaa yhdessä Venäjän ulkoministeri Voroninen avulla. Se aika, jolloin tuo hallitus oli vallassa ja nämä kansalaiset hallitsivat siis maatamme, vei Moldovan erittäin vakavaan tilanteeseen, varsinkin ihmisoikeuskysymyksissä ja kansalaisoikeuskysymyksissä. Näin, että tässä salissa on paljon henkilöitä, jotka ovat jo käyneet Kishinevissä ja jotka tuntevat erittäin hyvin tilanteen. Edustaja Kachev, joka on ollut Moldovan parlamentaarisen valtuuskunnan jäsen. Tehän tunnette hyvin, mitä tuolloin tapahtui. Tiedätte, että talous monopolisoitiin. Lehdistöllä ei ollut vapauksia. Ja yli miljoona kansalaista pakotettiin lähtemään maasta etsimään työtä, jotta he pystyivät rahoittamaan perheensä. Tänä aikana valitettavasti hyvin monet mahdollisuudet menivät Moldovalta ohi. Jopa eurooppalaisten arvojen lähentäminen. Täytyy kuitenkin mainita vielä tärkeä asia, joka on selkeästi kuvannut tuota kommunistisen hallinnon ajanjaksoa. Kysymys on vihamielisestä suhtautumisesta romanialaisiin. En puhu pelkästään viisumipakosta, joka on asetettu tässä suhteessa, vaan todennäköisesti kaikkein dramaattisin ajanjakso on ollut nimenomaan 5. huhtikuuta pidettyjen vaalien jälkeinen aika, siis tänä vuonna. Kishinan pasifistiset mielenosoitukset ovat kääntyneet aseellisiksi yhteenotoiksi, jotka ovat johtaneet kuolemaan, kidutukseen. Ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia sen reaktioista tilanteeseen. Euroopan parlamentin päätöslauselma tuolloin oli todellinen tuki Kishinevin asukkaille. Tuki, joka on mahdollistanut vastarintamme tietysti sitten pidimme nämä vaalit etukäteen. Ja ne ovat merkinneet taloudellista iskua 21.7. vaalien jälkeen, jossa tarkkailijoina olivat Euroopan parlamentin jäsenet, ja jotka olivat enemmän tai vähemmän vapaat Moldovassa on, saanut, on saatu aikaiseksi demokraattinen enemmistö, jota edustavat neljä ei-kommunistista puoluetta. Neljä parlamentaarista puoluetta, jotka ovat muodostaneet liittouman eurooppalaisen integraation saavuttamiseksi. Puhemisparlamenttiin valittiin samoin parlamentin toimielimet viime perjantaina Moldovan hallitus ryhtyi työhönsä. Vielä on yksi tehtävä edessämme, jotta voidaan lopettaa koko tämä prosessi. Meidän täytyy valita Moldovan tasavallalle presidentti. Maamme perustuslaki pyrkii siihen, että presidentinvaaleissa tarvitaan 61 valitsijamiestä meidän litotana on 53. Meidän täytyy edelleen saada jostain kahdeksan ääntä. Tähän mennessä emme ole vielä saaneet minkäännäköistä yhteyttä kommunistiseen puolueeseen, mikä luo hyvin paljon jännitteitä ja mikä saattaa johtaa vielä uusiin vaaleihin, mutta puol- mukaan samana vuonna ei voi käydä ehdottaa ennakkovaalia, mikä merkitsee sitä, että uudet vaalit voidaan järjestää vasta en, ensi vuonna. Nämä vaalit ovat erittäin kalliit maallemme. Lisäksi olemme saaneet periä aiemmilta hallituksilta erittäin hankalan taloudellisen tilanteen. Meidän budjettivajeemme on suurempi kuin koskaan aiemmin. Ja meidän lukujemme mukaan tämän vuoden lopussa kysymys on, on 12,5 prosentista BKTstä. Tällainen budjettivaje, joka on aiheutunut siitä, että kriisiaikoina ei ole toimittu ja tuona aikoina tehdyt toimet ovat johtaneet vain vaaleihin. Hinta pitää nyt maksaa ja kansalaiset joutuvat tässä maksumiehiksi kun tarkastan sitä, mitä kommunistit Kitchenevissä ovat tehneet. Luonnollisestikin voimme yksityiskohtaisesti analysoida tätä budjettivajetta ja nähdä, mistä se koostuu, mutta tällä hetkellä olemme sitä mieltä, että se ei ole hyödyllistä. Meidän täytyy keskittyä ratkaisun tunnistamiseen, jotta jotta voimme saada palkkatilanteen paremmaksi, jotta emme mahdollista sitä, että kommunistinen puolue, joka on ollut Moldovan, äh, Moldovassa vallassa, julistautuisi voittajaksi ja osoittaisi meille ovea. Näin ollen luotamme Euroopan unionin tukeen, luotamme Euroopan parlamenttiin, jotta voimme päästä yli näistä vaikeuksista. Enkä puhu tässä pelkästään budjettivajeesta. Puhun myös tärkeästä viestistä, jonka haluamme välittää Moldovan kansalaisille. Kysymys on selkeästä liittymisstrategiasta Euroopan unioniin. Voisin tietysti jatkaa tässä, mutta uskon, että olisi parempi käydä keskustelua kanssanne. Joten voitte esittää minulle kysymyksiä ja vastaan sitten ilman, että käyn täällä mitään yksin puhelua, mikä ei välttämättä ole lainkaan niin mielenkiintoista. Kiitoksia ja odotan teidän kysymyksenne. Grazie, signor primo ministro. Kiitoksia pääministeri. Seuraavaksi puheenvuoron saa EUn ja Moldovan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan puheenjohtajan Monika McCauley. Much. Kiitoksia paljon. Hyvät kollegat, hyvä pääministeri. Aiotkin jatkaa romanian kielellä. I would like to make some points. Olisi esittää lyhyesti jotakin kommentteja. Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä siitä yhtenäisyydestä, jota olette osoittanut hallitusrintamana huhtikuun vaalien jälkeen. On tietenkin tärkeää pysyä yhtenäisenä rintamana silloin, kun haluaa päästä tavoitteisiin. Hallitusohjelman yhteydessä te ilmaisitte tavoitteeksenne sen, että haluatte saada aikaan uudistuksia. Me tuemme teitä näissä pyrkimyksissä. Jotta voidaan pistää täytäntöön uudistuksia, joita maani kipeästi kaipaa, Niistä nyt paitsi vain muutaman. Julkishallinto, oikeuslaitos, poliisi, ihmisoikeuksien kunnioittaminen. No joitakin esimerkkejä vain tarvittavista uudistuksista. Lisäksi täytyy varmistaa se, että televisio ja ylipäänsäkin media pystyy toimimaan vapaasti. Oikeusvaltion periaate, kansallisyhteiskunta ja muoto ovat uudistuksen tarpeessa. Ja kaiken kaikkien kaikki yhteiskunnan eri osatekijät täytyy hoitaa kuntoon. Tietystikään ei ihmeitä voi saada aikaan yhteen, yhdessä yössä. Uskon, että te hyvin selitettikin Moldovan kansalaisille, että asioita ei saada hoidettua nopeasti kuntoon, koska on tärkeää olla realistinen. Moldovan tasavallan kansalaiset itse katsovat, että tarvitaan poliittista tahtoa ja poliittisen tahdon osoituksena täytyy olla se, että toimitaan välittömästi, mutta suunni- uudistukset tietenkin edellyttävät suunnittelua, valmistelua. Nyt en mene yksityiskohtiin, mutta uskon, että me tarvitsemme konkreettisia suunnitelmia joka ikiselle osa-alueelle, joilla uudistuksia tarvitaan. Täytyy varmistaa, että kansalaiset ja eurooppalaiset instituutiot näkevät selkeästi, mitä tavoitteita halutaan toteuttaa ja kuinka näihin tavoitteihin aiotaan ja mitä kustannuksia tästä syntyy ja mitä askeleita toimia tarvitaan ennen kuin tavoitteisiin päästään. Suunnitelmien täytyy olla selkeitä ja ennakoitavissa. Täytyy nähdä, mihin mennään. Koko maa täytyy muokata käytännössä uuteen uskoon. Olen vakuuttunut siitä, että te tulette menemään näihin uudistuksiin. Ja Euroopan unionin asiantuntijatuki on teidän apunanne sen toimintasuunnitelman mukaisesti, joka on laadittu maatanne varten. Te voitte luottaa meidän tukeemme, kun te pyritte uudistuksiin. Olemme valmiita teitä tukemaan myöskin uuden sopimuksen puitteissa – ja lisäksi Euroopan unionin liittymisprosessi. Tämä on erittäin tärkeä prosessi, koska tämäkin myötä vaikuttaa uudistusten aikaansaamiseen hakijamaassa tai ehdokasmaassa. Siksi on tärkeää saada aikaan kaikki nämä tarvittavat muutokset. Viimeinen kysymys vielä. Tämä on käytännön tasoinen kysymys. Nyt pitäisi perustaa ulkoasioista ja Euroopan integraatiosta vastaava ministeriö, joka tekisi yhteistyötä yhteistyötä parlamentin vastaavan valiokunnan kanssa. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Nyt annan varapuheenjohtaja Paskuulle puheenvuoron. Hyvä puheenjohtaja. Haluan kiittää siitä, että tulitte tänne paikalle ja haluan äh, onnitella teitä voitosta vaaleissa näissä tunnetuissa olosuhteissa. Olemme ilahtuneita, että meilläkin ehkä on ollut sormemme pelissä tässä voitossa. Ne odotukset, jotka kohdistuvat teidän hallituksenne, ovat valtavat. Kysymykset ovat väestönne odotuksista, väestön, joka elää erittäin hankalissa olosuhteissa, ja myös Euroopan unionin odotuksista varsinkin koetaan huomioon ensimmäisten vaalien tulos. Teidän ensimmäinen tehtävännehän on ehdottomasti puuttua taloudelliseen tilanteeseen. Haluaisin myös viitata kollegoini. Pyydän, että ymmärrätte paremmin, mistä tässä on kysymys ensimmäinen prioriteetti on se, että ratkaistaan väestön ongelmat, kuten totesitte hyvin, puheenjohtaja. Uudistusten suunnittelu on tärkeää, mutta ensimmäisellä siellä tietysti pitää olla sen hankalan tilanteen selittäminen, jossa nyt olette. Uskoakseni loppujen lopuksi onnistutte käymään vuoropuhelua kommunisten opposition kanssa. Näiden tulee nimittäin ymmärtää, että vain yhteistyöllä pääsette ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka vaikuttavat kaikkiin osapuoliin. Sisäisen vakauden lisäksi, joka teidän täytyy saavuttaa, haluan todeta, että voitte luottaa tässä suhteessa Euroopan unioniin. Euroopan unioni tietää, että Moldovan kansalaiset odottavat sen tukea. Ja esitänkin toiveni siitä, että saatte Venäjältä, jos ei myötämielistä suhtautumista, niin ainakin neutraalia suhtautumista. Kiitoksia, paljon onnea ja menestystä. Me olemme teidän tukenamme. Kiitoksia, herra Pasko. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Weber. mulțumesc, domnule Rova Weber. domnul ministru pentru poziția pe care... Kiitoksia. Minäkin haluaisin onnitella pääministeriä siitä virasta, joka hänellä nyt taas on Moldovan tasavallassa. Erban parlamentti Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäsenenä olin paikalla valvomassa näitä vaaleja. Ja minun teki suuren vaikutuksen se tosiasia, että kansalaiset, joiden kanssa keskustelin, olivat vakuuttuneita siitä, että heidän ääreensä pystyi aikaansaamaan muutoksia – ja Moldovan kansalaiset ansaitsevat muutoksia, odottavat niitä. Tilanne on äärimmäisen vaikea tietystikin. Ja kun otetaan huomioon taloustilanne, joka on kovin kovin vaikea, ei olisi kovinkaan järkevää sitten ryhtyä taas vaalikampanjan. Ennenaikaiset vaalit olivat tarpeen, mutta esittäisin nyt toiveeni, että mikäli sitä vaalit järjestetään, silloin toivon mukaan te voitatte nämä vaalit reilusti, koska toivon mukaan vaalit sujuvat eri tavalla kuin viimeksi. Monet havaitsivat, että kommunistipuolen lisäksi Moldovassa on toinenkin puolue. Nyt televisiostakin pitäisi tämä tulla näkyviin elinaikaiset vaalit, mikä ne järjestetään, silloin Euroopan parlamentillakin olisi oma roolinsa. Meidän pitäisi saada ihmiset vakuuttuneeksi siitä, että kyse on menettelytavasta ja siitä, että tilanteet ei voida muuten hoitaa kuntoon. Mitä Euroopan unioni sitten voi tehdä sen lisäksi, että se pyrkii avautumaan käydä vuoropuhelua Moldovan kanssa. Mitä muuta me voimme tehdä? Viisumijärjestelyn tai viisumikäytänteiden muuttaminen, jotka kohdistuvat Moldovan kansalaisen yksi tapa toimia. Ulkoasian valiokunta Euroopan parlamentissa näyttää tässä erittäin merkittävää roolia viisumipoikkeusten suhteen parlamentin valtuuskunta, joka vastaa suhteesta Moldovaan, ja Libyan valiokunta voivat niin ikään olla myötä vaikuttamassa tilanteen kehittymiseen. Ja sen varmistamiseksi, että Moldovan kansat pystyvät liikkumaan vapaasti Euroopan unionin alueella. Od On vaikea kuvitella, että Moldovan kansalaiset nyt lähtisivät suurin joukoin kohti Euroopan unionia, että mitään eksodusta tästä syntyisi. Moldovalaisia on jo Euroopan unionin alueella. Uskon, että kaikki ovat ymmärtäneet, että kotimaassa on aina kuitenkin loppujen lopuksi parempi. Mikäli ilman viisumia pystyisi matkustamaan, tämä olisi hyvä asia moldovalaisten kannalta, tämä olisi myönteinen merkki ja hyvä esimerkki, koska Moldovan kansalaiset, jotka pystyisivät liikkumaan eurooppalaisella alueella, menisivät sitten takaisin kotiinsa tietäen enemmän eurooppalaisista käytänteistä, eurooppalaisista arvoista, ja tämä myötä vaikuttaisi myöskin mielialojen ja asenteiden muuttumisen Moldovassa. Toivotan teille joka tapauksessa onnea ja menestystä työllä, herra pääministeri. Arvoisa puheenjohtaja, Minulla on muutama kysymys, jotka liittyvät äh, Moldovan puolettomuuteen, neutraalisuuteen. Artiklassa 11 perustuslaissa todetaan, että Moldova on puolueeton maa. Kuitenkin Moldova aikoo parantaa suhteitaan NATOon ja toisaalta se aikoo tehdä yhteistyötä rauhankumppanuushankkeiden saralla. Pyrittekö te NATOn jäseneksi? Ja olisiko yhteistyö tällaisen NATOn kaltaisen sotilasliiton kanssa käytännössä Perustuslain artiklan 11 loukkaus, jossa määrätään, että maa on puolueeton riippumaton. Lisäksi olen kuullut, ja te itsekin viitatitte tähän puheenvuorossanne, että mahdollisimman nopeasti haluaisitte liittyä myöskin Euroopan unioniin. Eikö Euroopan unionikin, Euroopan unionikin ole loppujen lopuksi sotilasliitto, koska Lissabonin sopimuksessa lukee nyt siteraan, mikäli jäsenvaltio joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, muut jäsenvaltiot tulevat antamaan tälle maalle tukea kaikin mahdollisin keinoin. 72.7. artikla oli kyseessä Lissabonin sopimuksesta. Tämä oli minun kysymykseni. Este adevărat, Constituția Republicii Moldova prevede neutralitatea țării. Moldovan perustuslaki edellyttää neutraaliutta. Siitä huolimatta sama perustuslaki ottaa myös esille sen, että aseman muutos kuuluu Moldovan kansalaisille. Olemme aina todenneet, että me haluamme saada aikaiseksi paremmat suhteet ja syvennetyt suhteet NATOon. Olemme käymässä läpi ajanjaksoa, jossa tiedotamme Moldovan kansalaisille siitä, mikä merkitys Natolla on. Me emme saa kuitenkaan unohtaa sitä, että Moldovan kansalaisilla on jo tietty käsitys asiasta. He pitävät NATOa vihamielisenä siitä syystä, että mediassa on vallalla venäläinen puoli ja venäläinen puoli taas sitten suhtautuu tietysti tietyllä tavalla NATOon. Meidän mielestämme tämä perustuslaillinen säännös on sellainen, että sitä ei saa pitää pysyvänä. Ja meillä on mahdollisuus kansalaisina päättää siitä, mikä on Moldovan tulevaisuus tällä alalla. Onorevole Basescu. Domnule primini. Rova Pasescu. Sterne, doresc să vă felicit în primul rând pentru Kiitoksia herra pääministeri ja ulkoministeri. On ensinnäkin onnitella teitä teidän voitostanne valin yhteydessä ja siitä menestyksestä, jota olette saaneet aikaan perustaessanne Euroopan myönteistä hallitusta. Onnittelen myöskin teitä siitä, että te pääsitte aikaan, pääsitte eroon aikaisemmasta tällaisesta hallintotavasta joka maassa vallitsi tämmöinen ikävä kansallisen. Minulla kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mikä on äh, Moldovan ja Romanian välisten suhteiden tulevaisuus? Mitä toimia otatte käyttöön va- taataksenne lehdistön vapauden? Aikaisemmin lehdistön vapaus oli hyvin rajallista. Jotkut äh, median toimijat äh, joutuivat erinäisten toimenpiteiden kohteeksi. Herra Severin, seuraavana. Vai idei nu sunt întrebări, ci doar mesaje către dumneavoastră și către... Halusin vain todeta muutama sana minulle itse asiassa kysyttävää. Ensimmäinen viesti, jonka haluan välittää teille ja kollegoilleni, niille, jotka täällä ovat paikalla. On paljon romanilaisia, jotka ottavat kantaa keskusteluun, mutta Moldovan kysymys on kysymys, jonka pitäisi kiinnostaa koko Euroopan unionia. Toivottavasti tulevaisuudessa voimme vahvistaa ajatusta siitä, että me tarvitsemme Moldovan tasavaltaa emme pelkästään Euroopan unionin naapurivaltiona, vaan suhteen Moldovan kanssa pitäisi olla tärkeää meille kaikille, ei pelkästään tietyille Euroopan unionin jäsenille. Toinen viesti on teille, hyvä pääministeri, ja teidän ulkoministerinne olette luonneet liiton, jonka nimi on äh, Liitto Euroopan yhtymisen puolesta. Se on tietysti meidän mielestämme erittäin hyvä asia. Minusta teidän sitoumuksenne Eurooppaan pitäisi olla sitoumus, joka koskee myös koko Moldovan tasavaltaa, kun totean näin. Erityisesti tarkoitan silloin tarvetta yhdistää taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen, kuten myöskin kulttuurikohesio Moldovan tasavallassa. Te tarvitsette vapaata mahdollisuutta kansalaisille keskustella ongelmistanne ja sitä, että teillä on yhteiset prioriteetit. Kolmas viesti koskee Moldovan kansalaisia ja kommunistista puoluetta, jolle täytyy todeta, että se on osa Moldovan tasavallan moniarvoista poliittista järjestelmää, aivan kuten kaikki oppositiopuolueet demokraattisissa maissa ja pyrkimys tässä ryhtyä sotajalalle tämänhetkistä hallitusta vastaan – johtaisi siihen, että tämä puolue irrotautuu kokonaan moldovalaisesta poliittisesta järjestelmästä. Rohkaisen edelleen siihen, että otetaan käyttöön kunnollinen vuoropuhelu opposition kanssa. Rohkaisen siihen, että ryhdytte tämän tyyppisen kampanjaan niin, että se myös ottaa huomioon Kishinevin hallituksen. Minusta on tärkeää, että Euroopan unioni myöskin ottaa käyttöön massiivisen taloudellisen tukijärjestelmän Moldovan tasavallalle. Meidän täytyy antaa sille kaikki mahdolliset neuvot, jotka vievät kohti demokratiaa. Sille täytyy antaa neuvoja Euroopasta integraatiosta ja ihmisoikeuksista. Jos tämä maa ei saa taloudellista valtavaa apua meidän puoleltamme, ehkäpä apua, josta sovitaan myöskin Venäjän kanssa. Jos näin ei käy, niin demokratia vaarantuu, koska köyhyys ei koskaan helpota demokratian käyttöönottoa. Sitten Buzoi. Domnule prim-ministru, domnule ministru de externe, dragi colegi. Pääministeri, ulkoasiaministeri, haluaisin onnitella teitä vaalituloksesta ja myöskin saavutuksistanne viime kuukausina. Nyt meillä on todella demokraattinen hallitus Moldovassa. Se voi saada Moldovan lähemmäksi Euroopan unionia. Ja tämä ei ole ollut helppoa. Teidän on pitänyt olla hyvin yhtenäisiä hetkenä, jolloin kommunistipuolue tarvitsi yhtä ääntä voidakseen valita presidentin. Mutta päättäväisyytenne ja rohkeutenne olla mukana vaaleissa koituvat eduksenne ja myöskin koko Moldovan eduksi. Muistuttaisin, että te olette täällä Euroopan parlamentissa. Se on toimielin, joka on kaikkein eniten tukenut Moldovan sisäisiä asenteita sen jälkeen, kun hyvin vakavasti rikottiin ihmisoikeuksia Moldovassa. Euroopan komissio ja neuvosto olivat hyvin maltillisella ja epäselvällä kannalla. Mutta täällä Euroopan parlamentissa todettiin hyvin kuuluvasti, että Eurooppa ei suvaitse tällaisia kidutuksia ja mielivaltaisia pidityksiä ja muita ihmisoikeusrikkomuksia. Tiedän, että kaikkein vakavin ongelma se liittyy talouteen. Euroopan unionin pitää auttaa teitä ja me teemme tässä asiassa kaikkemme. Kansainvälinen ja eurooppalainen mielipide odottaa kuitenkin merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi se, miten hallitus Moldovassa toimii. Eli kolme kysymystä. Ensinnäkin, mikä tulee muuttumaan Moldovan hallituksen politiikassa, mitä tulee sen suhteisiin EUn kanssa. Ja sitten kysymys, joka huolestuttaa EUn kumppaneita. Meidän on tiedettävä, etsittekö ratkaisuja, jotta voisitte parantaa rajaturvallisuutta. Ja sitten viimeiseksi Transnistria. On erittäin tärkeää tietää, mikä on teidän näkemyksenne tästä alueesta. Ja hyväksyttekö sen, että paikalla on eurooppalaisia rauhanturvajoukkoja. Sitten Liiser. E, dziękuję panie przewodniczący. Panie premierze, ja chciałem powiedzieć, że ja nie jestem z Rumunii, ale chciałem... Kiitoksia. En ole itse romanialainen, mutta voin vakuuttaa teille, että täällä tässä salissa ja katsoin tätä kauttaaltaan Euroopan unionissa. Teillä on monia ystäviä. Pari kuukautta sitten Euroopanna tai pikemminkin Puolan parlamentin Seimin valtuuskunta sai toivottaa tervetulleeksi ryhmän vierailijoita Moldovasta. Tuolloin todettiin, että hyvin paljon pitäisi rahaa vielä käyttää ja työtä tehdä ennen kuin asiat muuttuisivat. Nyt äh, tietystikin taloudellinen tilanne on vaikea, hyvin paljon päättäväisyyttä ja tuen ilmaisuja on esiintynyt, mutta nyt on yleisesti hyväksytty tosiasia, että nyt prosessi on vasta alkuvaiheessa, hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä. Nyt talous on kriisissä ja Moldova ei pääse ongelmistaan ylitse eikä ympäri ilman ulkoista tukea, mukaan luotan Euroopan unionin tuki. Minua kiinnostaa tässä seikassa yksi osatekijä. Venäjä on luvannut antaa luottoa Moldovalle. Jotkut ovat spekuloineet ja todenneet, että Venäjä asettaa tiettyjä ehtoja lainalle. Ehto liittyvät Transnistrian. Mikä teidän hallituksen politiikka on suhteessa Venäjään? Secondo. Tämän toisen kysymyskierroksen jälkeen puheenvuoron saa pääministeri. ceea ce ține de relațiile cu România. Mitä tulee suhteisiin Romanian kanssa? Meillä on suhteet, joissa otetaan huomioon historiamme ja myöskin tulevaisuus. Ja mielestäni vastasin tähän kysymykseen jo. Sitten Moldovan joukkotiedotusvälineet. Lainsäädäntö on ollut hyvä Moldovassa. Se on toteutus, joka on johtanut tähän tilanteeseen. Meidän pitää varmistaa se, että noudatetaan audiovisuaalisia sääntöjä, jotta voidaan taata television vapaus. Ja jotta meillä olisi julkinen TV-kanava, jossa tiedotetaan kansalaisia ja jossa kansalaisia ei manipuloida. Sitten Bushoin kysymys. Ja vastaisin siihen kysymykseen, joka liittyi Euroopan parlamentin antamaan tukeen. Huhtikuun vaalien jälkeen halusimme tukea, saadaksemme tietää totuuden siitä, mitä Moldovassa on tapahtunut. Ja olen niitä, jotka katsovat, että kaikkien tulisi saada tietää totuus ja myöskin Moldovia, moldovalaisten ja kansainvälisen yhteisön tulisi saada kuulla totuus. Me olemme sitoutuneet perustamaan parlamentaarisen tutkintavaliokunnan ja me olemme pyytäneet tukea Euroopan parlamentilta, neuvostolta, Euroopan neuvostolta myöskin ja me olemme kutsuneet asiantuntijoita, jotka auttavat tätä lautakuntaa. Ja mielestäni tämä lautakunta tekee kaikessa rauhassa työnsä ja laatii raportin siitä, mitä huhtikuussa tapahtui. Se on kansainväliselle yhteisölle ja Moldovan kansalaisille suunnattu raportti. Ne, jotka syyllistyivät huhtikuun tapahtumiin, heille pitäisi antaa rangaistus, jotta tällainen tragedia ei enää toistu. Sitten Moldovan ja EUn väliset suhteet. Suhteet EUhun ovat viimeisten hallitusten aikana rajoittuneet pelkkiin julkilausumiin ja nyt täytyy siirtyä tekoihin. Meidän pitäisi toteuttaa niitä sitoumuksia ja lupauksia, joita on tehty. Me olemme luoneet eurooppalaisen integraation allianssin, Sille annettiin tämä nimi, koska me ymmärrämme, että eurooppalainen integraatioprosessi edellyttää, että ensin tehdään maan sisäisiä uudistuksia. Puhutaan eurooppalaisesta integraatiosta, mutta meidän täytyy aluksi uudistaa omaa maatamme. Ja se on tärkeää ei pelkästään EUn kannalta, vaan se on erityisesti tärkeää Moldovan kansalaisten kannalta. Sitten rajaturvallisuuden suhteen me tarvitsemme tukea Euroopan komissiolta Ajattelen tätä Oban missiota. Se auttaa meitä turvaamaan Ukrainan vastaisen rajan. Ja tästä missiosta on tehtävä vielä tehokkaampi. Ja mitä tulee rauhanturvajoukkoihin, se on yksi tavoitteista, joka meillä on. Ja toivomme, että nämä tavoitteet saavutetaan kaikkien osapuolten suostumuksella – ja tässäkin tarvitsemme Euroopan unionin apua. Sitten tämä luotto, jonka Venäjä meille myöntää. Summa, joka nyt mainittiin, se oli 500 miljoonaa euroa. Sitten puhuttiin 150 miljoonasta eurosta. No ensinnäkin täytyy sanoa, että kyse on vaalilainasta – luotosta, jonka tarkoituksena oli kohentaa kommunistipuolueen imagoa Moldovassa. Tämän piti olla salainen, mutta vasta eilen sain kuulla valtionvarainministeriltä tietyistä yksityiskohdista liittyen tähän hankkeeseen. Eli kyseessä oli 150 miljoonaa dollaria 15 vuoden ajaksi – jolla rahoitettaisiin budjettivajetta. No tietysti tämmöisessä kirjallisessa dokumentissa ei mainittu mitään poliittista hintaa, joka tästä piti maksaa, koska sellaista ei voi kirjata mihinkään sopimukseen. Mutta tämä viesti on välitetty eteenpäin, eli meitä kiinnosti tämä luotto, josta voisi olla hyötyä Moldovalle. Tämä viesti on välitetty myöskin Venäjälle ja Venäjän presidentti käy vierailulla maassamme. Ja silloin keskustelemme hänen kanssaan ja katsomme, jatketaanko tätä hanketta. Mutta sitten suhteemme Venäjään. Meillä on hyvin ammatilliset, pragmaattiset suhteet. Me olemme yrittäneet jättää nyt sivuun tunteet. Ja vakuutan, että me olemme arvokkaita tässä suhteessa. Kiitoksia. Grazie, signor primo ministro. Kiitoksia pääministeri näistä vastauksista ja sitten jatkamme keskustelua ja seuraavaksi Preda. Domnule președinte, domnule prim-ministru, vă felicit și eu pentru desemnarea dumneavoastră și votul. Kiitoksia ja hyvä ministeri, haluaisin onnitella teitä voitostanne. Esitän teille vain yhden toiveen. Toivoisin, että tämä integraatiotoive toteutuisi paljon nopeammin kuin muualla. Romanialla meni kymmenen vuotta prosessiin liittymisessä. Toivon, että teidän prosessinne on lyhyempiaikainen. Tämä budjettivaje mitä aiotte tehdä sen eteen, koska se on aivan hirvittävän suuri. Ja sitten suhteen Moskovaan, mitä aiotte sen suhteen tehdä? Kolmanneksi, onko tavoitteena se, että Moldovan tuodaan myös ulkomailta työntekijöitä? Siis niitä moldovalaisia, jotka työskentelevät ulkomailla. Kollega. Kiitoksia sitten Van Baalen. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella moldovalaisia ystäviämme siitä, että demokratia on nyt palautettu maahan. Te olette käyneet urheaa taistelua sekä Romanian että Alankomaiden liberaalit ovat toimineet Alden, ELDRn ja liberaali, liberaalien kansainvälisen järjestön kautta auttaaksemme teitä. Laiton hallitus Transnistriassa. Ohjaako ohitaanko sitä suoraan Venäjältä vai onko se jonkinlaista autonomiaa? Voimmeko me jotenkin Euroopan unionina myötävaikuttaa ratkaisun löytämiseen? Voisitteko antaa meille ajantasaista tietoa tästä kysymyksestä? La parola. Kiitoksia. Sitten Schulz. Herr Premierminister, Herr Außenminister, ich kann... Herra ministeri, ulkoministeri, voin toivottaa teille oikeastaan vain onnea ja menestystä niihin pyrkimyksiin, joita teillä on maan vakauttamiseksi ja uudistuksen aikaansaamiseksi ja lähentämiseksi kohti Euroopan unionia. Te totesitte, että ensi vuonna mahdollisesti on tulossa ennenaikaiset äh, uudet vaalit, äh, jotta päästään pois tästä poliittisesta umppikujasta. Mitä te ajatte sitten tehdä ulkomailla asuvien moldovalaisten mukaan saamiseksi äänestämään, koska juuri Euroopassa asuvat moldovalaiset äh, hyvin ää, äh, heikosti vain äänestivät vaaleissa. Miten te voitte parantaa tilannetta? No, Kiitoksia Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olen kauan jo tukenut Moldovan pyrkimyksiä liittyä EU-hun ja onnittelen teitä pääministeri oman ryhmän ECRn puolesta siitä, että olette palanneet demokratian tielle. Palasin eilen juuri Ukrainasta ja sehän on julkinen salaisuus, että Sinne on tulemassa miljardien dollarien paketti Kiinasta. Ja sehän on Lusenkon hallitukselle luojan lykky, koska siellä on rahasta pulaa. Kiina ilmeisesti myöskin on ollut Moldovan suhteen hyvin avokätinen. Sinne on myöskin annettu satoja miljoonia dollareita. Ja mitä poliittisia sitoumuksia tähän liittyy? Ja nyt kiinalaista Raha virtaa kaikkiin maihin, joita on Venäjän ympärillä. Mikä on Venäjän kanta tähän? Conclude qui. Toinen kierros päättyy tähän ja puheenvuoron saa jälleen pääministeri ennen kuin siirrymme kolmanteen ja viimeiseen kyselykierrokseen. În primul și în primul rând urmează să încheiem acordul cu Fondul Monetar Internațional. Aiomme eh, tehdä sopimuksen maailman valuuttarahaston kanssa. Työ ei ole kuitenkaan helppo. Mehän tiedämme kaikki perusehdot, poliittiset näkökulmat, yksityiskohdat. Yksityiskohdat eivät aina ole niin tärkeitä, koska parametrit ovat erittäin tiukkoja ja niitä täytyy noudattaa. Olemme välittäneet tarvittavan viestin kaikkiin suuntiin, mukaan lukiin keskustelut Euroopan komission edustajien kanssa. Ja Tavoitteena me on saada aikaiseksi paljon avoimempi lähestymistapa Moldovan tasavallalle. Jollei, niin ne sosiaaliset kustannukset, joita joudumme maksamaan, ovat aivan mittaamattoman suuret. Kansalaiset eivät sitä tule kestämään. Kysymys on neuvotteluprosessista, Meidän täytyy osallistua näihin neuvotteluihin ja ottaa huomioon myös muut rahoitusvaihtoehdot, jotta voidaan rahoittaa tämä budjettivaje. Silloin kun ulkoisia rahoitusvälineitä saadaan, niin aiomme sitten muokata talousarviota, rajoittaa kuluja ja saada se vastaamaan sitten menoja. Tavoitteenamme on myöskin se, että tarkastamme tilannetta, mikä nyt on käynnissä Moldovassa ja käymme keskustelut Kitchenevissä 7.8.10. Ja toivottavasti voimme selkeästi keskusta Venäjän kanssa välittääksemme näin näkökulmamme. Kaikki toimemme eivät pohjaudu kommunistisen puolueelta saatuihin tietoihin – Ne, on, ne ovat erityisesti esillä niissä lehdistön jutuissa, jotka tulevat Venäjältä tai kommunistisilta puolueelta. Ulkomailla työskentelevät tietysti palavat kotiinsa, mutta vasta siinä vaiheessa, kun voimme taata heille paremmat olosuhteet, työtä ja toimielimet, jotka toimivat. Kun tarkastellaan Transnistrian hallitusta, niin Siihen vaikuttaa Kreml, jos näin voisi sanoa. Tuo hallinto saa suoraa tukea, ei se mikään salaisuus ole. Eli tuo hallitus nauttii suoraan Venäjän äh, federaation tuesta. Rahoitus tulee myöskin suoraan tuosta lähteestä. Kun tarkastellaan sitten kansalaiset, jotka ovat Moldovan ulkopuolella, olemme muokanneet vaalilainsäädäntöä. Sähköinen äänestys oli tietysti paras tapa toimia, mutta edelleen käydään kovasti keskustelua tästä aiheesta. Niin, jotta näitä vaalituloksia ei voida väärentää. Kaikki tärkeintä on kuitenkin mainita selkeästi Moldovan lainsäädännössä, että Moldovan kansalaisilla täytyy olla äänestysoikeus siellä, jossa nämä työskentelevät ja asuvat. Meidän täytyy avata myöskin äänestyspisteitä näissä paikoissa Kiinasta. Moldovan tasavallassa silloin, kun vaalikampanja on käynnissä, on puhuttu miljardin dollarin sijoituksesta kiinalaisten puolelta. Hyvin useat lähteet mainitsivat tämän. Olen keskustellut tämänhetkiseltä valtiovarainministeriltä pyytänyt näitä yksityiskohtia, ja mutta vaikuttaa siltä, että mitään sopimusta ei olekaan. Tarkastelemme, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta kysymys on kuitenkin sopimuksesta, jonka tavoitteena on rahoittaa infrastruktuuria, siltoja, teitä ja niin edelleen. Konkreettisesti kuitenkaan meillä ei ole mitään äh, varsinaista tietoa tästä sopimuksesta. kun tarkastellaan sitten Kiinasta tai Venäjän tasavallasta saatuja luottoja, niin haluaisimme mieluummin saada tätä rahoitusta Euroopasta. Olemme aivan avoimia kaikkiin investointeihin Kishinevissä. Bene, possiamo proseguire con il dibattito. No, sitten jatkamme keskustelua. Viimeinen kysymyskierros. Ja vain viisi henkilöä, jotka ovat jo listalla, saavat puheenvuoron. Ensin Kela. Kiitos puheenjohtaja. Pääministeri, halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni ilmaistakseni Vironkin puolesta onnen toivotukset ja lämpimät tervetuloa toivotukset Moldovan hallitusta on jo täällä onniteltukin ja kollega Severin totesi aivan oikein, että me kaikki kaikki näiden mukaista olisi, että Moldova liittyisi Euroopan unioniin. Hyvin monia tilaisuuksia on heitetty hukkaan ja aikaakin on hukattu viime vuosina. Olen vakuuttuneita siitä, että Moldovan kansalaiset ansaitsevat paremman elämän ja paremman demokratian kuin mikä heillä tänä päivänä on. Me olemme valmiita auttamaan teitä niin pitkälti kuin vain voimme. Kysymykseni on seuraava. Nyt kun puhutaan uudesta itäisestä kumppanuudesta, onko teillä jokin erityinen ohjelma, jonka avulla voitte käyttää tätä hyväksenne? Tähän liittyvät myöskin viisumit. Toinen kysymys liittyy Transnistriaan. Te mainitsitte sen, mutta toisaalta on kyse myöskin pitkäaikaisesta laittamasta aseiden salakuljetuksesta. Euroopan komissio auttaa rajojen valvonnassa, mutta onko tämä aseiden salakuljetus nyt saatu tyrehdytettyä vai tapahtuuko sitä vielä? Tämän haluaisin tietää. Onorevole, eh, grazie. Eh, onorevole Kacin ora. Sitten Kacin. Hvala, gospod predsednik, grazie, signor presidente. Puheenjohtaja. En ole romanialainen enkä puhu romaniaa, enkä edes moldaviaa mutta tiedän millainen ero oli viime kaudella, kun tällä silloin oli romanian valtuuskunta, ja hän sanoi, että hän puhuu teidän kieltäni huonosti, ja hän joutui käyttämään kolmatta kieltä. Mutta nyt kaikki romanialaiset puhuvat teidän kanssaan romaniaa, ja mielestäni tämä on suurta edistystä ja merkki siitä, että suhteet Moldovan ja Romanian välillä ovat parantuneet. Filat haluaisin antaa teille tunnustusta siitä, että te olitte täällä huhti- ja toukokuussa ja kerroitte ensikäden tietoa siitä, mitä maassa tapahtui. Se oli silloin hyvin rohkeaa ja se mahdollisti sen, että kommunistit eivät päässeet uudelleen valtaan. Ja ilman teidän apuanne myöskään täällä Euroopan parlamentissa ei olisi reagoitu niin kuin täällä sitten viime kädessä reagoitiin. Pääministeri, haluaisin toivottaa teille onnea uudessa toimessanne ja voitostanne, mutta tämä toimi tulee olemaan hyvin vaikea. Helppoa on voittaa, mutta vaikeaa on sitten hallita. Ja uskon, että meidän pitäisi täällä huolehtia siitä, että Moldovasta tulee vakaampi. Moldovalaiset ovat tottuneet siihen, että instituutiot ovat presidentin alaisuudessa – ja haluaisin vedota teihin pääministeri, jotta toista riittävän joustavia, jotta mahdollisimman nopeasti saisitte myöskin presidentin maahan. Jommasta kummasta poliittisesta muodostelmasta ja se olisi osoitus siitä, että te johdatte maata viisaasti ja se olisi osoitus kaikille moldovalaisille siitä, että Moldova on vakaalla ja oikealla tiellä. Sitten vielä pari kysymystä liittyen Moldovan taloustilanteeseen. Suuri ongelma on se, että ihmiset maassa ne odottavat talousihmettä ja heti paikalla. No nyt talous- ja rahoituskriisin aikana on aika epärealistista odottaa talousihmettä. Ja siksi katsonkin, että teidän menestyksenne ja teidän selviytymisenne riittyy myöskin meidän solidarisuuteemme. Ja haluaisin nyt tässä vaiheessa vedota sekä komission että myöskin neuvostoon, jotta löydettäisiin mahdollisuus aivan konkreettisesti antaa Moldovalle taloudellista ja rahoituksellista apua. Euroopan parlamentissa voimme tukea tätä erittäin mielellämme ja ilman meidän apuamme ei ole mitään toivoa meille eikä Moldovalle. Lopuksi, pääministeri, haluaisin vielä todeta, että täällä salissa ei ole ketään, joka ei tukisi Moldovan alueellista koskemattomuutta Transnistria mukaan lukien. Eli kiitoksia ja toivotan teille paljon menestystä. La parola il collega. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Jizip. Grazie, signor Presidente. Pani premierze, kiedy... Kiitoksia paljon, puheenjohtaja pääministeri. Kun minä ja kollegani olimme Kishinaussa vaalitarkkailijoina kesällä elokuussa, minulla oli tilaisuus keskustella teidän kanssanne siitä tilanteesta, joka vallitsi. Tuolloin ei ollut merkkiäkään siitä, että seuraavan kerran kun tapaamme, tapaaminen toteutuu täällä Euroopan parlamentissa ja keskustelenkin sitten pääministerin kanssa. Tämä oli tuolloin vielä kaukainen unelma vain. Mitään varmuutta ei tuolloin vielä ollut siitä, että näin asiat tulisivat etenemään. Nyt meillä on demokraattinen hallitus Moldovassa. Seuraava asia horisontissa näköpiirissä ovat presidentin vaalit. Kuinka te näette tilanteen kehittyvän ennen presidentin vaaleja? Moldovassahan vaikeutena on se, että Transnistrian tilanne on kovin kovin vaikea. Mikä on tärkein tekijä, joka tekee mahdottomaksi sen, että nämä kaksi maata voisivat olla yksi ainoa maa? Miten tästä jakolinjasta päästäisiin eroon? Kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Millainen mieliala yhteiskunnassa vallitsee vaalien jälkeen? Tärkeä ei ole vain se, kuka on hallituksessa, vaan tärkeän myöskin se, minkälaiset ih- mielialat valitsevat ihmisten mieliä. Vielä lopuksi. Miten nuoret maastamuuttajat ovat reagoineet, ne jotka ovat hiljattain jättäneet maansa ja ovat tulleet Euroopan unionin alueelle tai pyrkivät Euroopan unionin alueelle? Minkälaisia odotuksia heillä on? Kyse on loppujen lopuksi maista, jotka ovat olleet Euroopan unionin jäsenvaltioiden vain viisi vuotta. Mikä mieliala nuorten keskuudessa vallitsee niiden suurten mullistusten ja muutosten suhteen, joita on tapahtunut ja joita on vielä edessä? Eräs seikka, jota täytyy tarkastella, on se, että monet nuoret ovat jättäneet kotimaansa – mutta kuitenkin vain harva heistä äänesti vaalien yhteydessä. Ehkä tämä johtui siitä, että heillä ei ollut mitään toiveitakaan palata takaisin kotimaahansa, tai mitään toiveita löytää sitä työpaikkaa. Johtuuko tämä tästä? Nuorten asema on yksi seikka, johon kannattaa kiinnittää huomiota. Lopuksi vielä pääministerin ominaisuudessa. Voisitteko kommentoida itäistä kumppanuutta? mutta sehän luo välineitä, jonka avulla luodaan todellista naapuruspolitiikkaa. Oletteko nähneet mitään vaikutuksia näistä toimista? Onko mitään hyötyä nähtävissä, jotta itäinen kumppanuus ja sen välineet olisivat tuoneet kansalaisten jokapäiväisessä elämässä? Miten te näette nämä välineet? Oletteko nähneet mitään käytännön kehitystä? kun olette voineet nauttia itäisestä kumppanuudesta Euroopan unionin kumppanina. Ja lopuksi vielä, miten te aiotte muokata suhteitanne lähinaapuriinne Venäjän federaatioon? Onko tässä suhteessa joitakin seikkoja, jotka mahdollistavat sen, että te pystytte käsittelemään itänaapurustoina sellaisella tavalla, että Moldovan sisällä demokratia pystyy kehittymään. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi Nikolai. Mulțumesc, domnule președinte. N-am să vă țin un discurs, domnule prim-ministru. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tavoitteena ei ole käydä mitään valtavaa keskustelua, hyvä pääministeri, vaan aion esittää vain muutaman kysymyksen kaikilla kunnioituksella teitä kohtaan samalla tietäen, että teidän toimikautena on erittäin vaikea. Olette demokraattisesti valittu pääministeri, jolla on valtava vastuu. Toivotan teille paljon onnea tehtävässänne. Mikä on teidän näkemyksenne Transnistriasta? Mikä on se poliittinen järjestelmä, jota olette sinne ajatellut? Haluaisin myös tietää sen, mitä mieltä olette mitä odotatte meiltä? Mikä on se konkreettinen tuki, jota Euroopan unioni voi teille tarjota? Ja millä tavalla tämä tuki voidaan myöntää nopeasti, sillä Moldovan taloudellinen tilanne on aika epäselvä. Mitkä ovat ne kiireiset hankkeet, johon tarvitsette meidän tukeamme? Minkä tyyppistä tykeä haluatte? kun otetaan huomioon, että maa on käymässä läpi hyvin hankalaa tilannetta, kun sitä tarkastellaan perustuslaista näkökulmasta. Nämä jatkuvasti käytävät vaalit eivät mahdollista ongelmien selvittämistä, ongelmien, joita täytyy ratkaista nopeasti. Nikolai Läpä. Kiitoksia. Seuraavaksi Laano, ja hän on viimeinen puhuja. Thank you very much, uh, Chairman. Sorry to... Kiitoksia. Anteeksi, että olin myöhässä oli äänestämässä toisessa valiokunnassa. Ja siellä sähköinen äänestysjärjestelmä romahti tänään. Aloitin englanniksi, mutta vaihdan toiseen kieleen, jota puhutaan useammassa maassa, eli romaniaksi. Eli herra pääministeri, haluaisin nyt ensinnäkin onnitella teitä siitä, että olette saaneet poistettua viisumipakon romanialaiselta ja sehän oli aivan absurdia. Ja toiseksi haluaisin kysyä teiltä, onko teillä jonkinlaisia ratkaisuja nyt tämänhetkiseen tilanteeseen Moldovassa? Sitten toinen aihe, johon haluaisin kuulla kommenttejanne. Eli aiotteko jotenkin laillisesti säännellä tai puuttua huhtikuun tapahtumiin ja niihin rikkomuksiin, joista monet tarkkailijat ovat maininneet. Täällä nyt on komission edustaja läsnä, joten haluaisin huomauttaa kuinka epäilyttävä Euroopan läsnäolo on ollut Moldovassa – ja puhuisin siitä, että meidän täytyy antaa jatkuvasti rahoitusta ja poliittista ja oikeudellista tukea, asiantuntija-apua suoraan, siis suoraan, eikä välikäsien tai kolmansien tahojen kautta, joita annetaan Moldovalle. Kiitos. Kiitoksia. Keskustelu päättyy ja viimeinen puheenvuoro menee pääministerille. Olkaa hyvä. Parteneriatul estic, așa cum cunoașteți, a fost Ensinnäkin mitä tulee tähän itäiseen kumppanuuteen? Toteaisin, että Moldovan tasavallan hallitus ei pystynyt ilmaisemaan kantansa edellisessä kokouksessa. Nykyinen hallitus on täysin selkeässä asemassa – Meillä on selkeä kanta. Haluamme, että kaikki hankkeet, jotka liittyvät itäisen kumppanuuteen, pistetään täytäntöön, koska nämä ovat maani etujen mukaisia hankkeita. Mitä tulee asekauppaan tai aseiden salakuljetukseen Transnistrian alueella, kuten tiedätte hyvin, me emme, me, me emme, emme voi mitenkään juridisesti valvoa tuota aluetta, emmekä voi myöskään kommentoida siksi tätä kysymystä. Mitä tulee näkymäämme tai näkemyksiimme transversitian tilanteen ratkaisemiseksi? Tietystikin Moldovan tasavallan perustuslakia täytyy kunnioittaa ja pitäisi, tämä se pitäisi hoitaa usean vaiheen kautta. Demokratisointi, alueen dekriminalisointi, dekriminalisointi tai rikollisuuden vastainen taistelu ja maan demilitarisointi olisi tarpeen niin ikään. Euroopan unioni voisi lisätä omaa rooliansa Transnistrian tilanteen ratkaisemiseksi. Ei voisi toimia sillä näkyvämminkin. Hallitus on valmis tekemään yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Me olemme pitäneet yhteyttä Moldovan intellektuelleihin ja kaikkiin niihin taas tahoihin, jotka ovat halunneet ilmaista kantansa, jotta saataisiin yhdistettyä ei pelkästään alueita, vaan myöskin niiden kansalliset toisiinsa. Mitä Moldovan tasavalta sitten odottaa EUlta? Ava- avautumista ensinnäkin. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia, ei pelkästään tyhjää sanahelinää. Tietystikin täytyy tarkastella toimia. Tarvitaan tiettyjä toimia sen arvioimiseksi, missä määrin Moldova pystyy vastaamaan annettuihin kriteereihin. Moldovan kansalaisten kannalta olisi myönteistä, mikäli avattaisiin tulevaisuuden näkymiä Euroopan suuntaan. Mitä sitten kiireellisiin hankkeisiin tulee? Me tarvitsisimme rahoitusapua talousarvion alijäämä, talouden ali, valtiontalouden alijäämän paikkaamiseksi. Niin ikään pitäisi pystyä tekemään investointeja infrastruktuureihin ja myöskin rajat ylittäviin infrastruktuureihin. Mitä tulee sitten toiseen seikkaan, joka mainittiin. Tiedämme, että monia siltoja on tuhottu, koska haluttiin estää liikenne Moldovan ja EUn välillä. Sitten minun on saatu investointeja siltojen korjaamiseksi, mutta investointeja ei ole pistetty täytäntöön ja joskus kansalaiset joutuvat matkustamaan jopa 100 kilometrin verran rajaa pitkin päästäkseen Romanian puolelle. Haluaisin varmistaa myöskin puhtaan juomaveden saannin jokaisen kansalaisen kohdalla. Tämän asian ei kovinkaan paljon ole puhuttu, mutta tämä on kuitenkin erittäin tärkeä kysymys, koska loppujen lopuksi kyse on kansanterveysongelmasta, kansalaisten terveydestä. Sitten valtion kieli, tätä koskeva kysymys. Moldovan perustuslaki määrää kieli kysymyksen tai kielten määrän, kielten, jota puhutaan Moldovassa, mutta tuolloin tilanne oli toinen silloin, kun peruslaki allekirjoitettiin. Amerikkalaiset puhuvat englantia, englantia ja moldovalaiset puhuvat romaniaa, mikäli asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Uskon, että tämä on täysin selkeästi myöskin juridisesti määritelty tämä kysymys. 7. huhtikuuta tapahtumatta. Olemme tehneet sitoumuksia ja lupauksia sekä sisäisesti katsottuna että myöskin kansainvälisesti katsottuna. Olemme huhtikuussa päättäneet perustaa tutkintalautakunnan tutkimaan, mitä tulee tapahtuu, ja olemme valmiita langettamaan myöskin sanktioita, seuraamuksia toimista. Joitakin sakkorangaistuksia on jo annettu. Kiitoksia näistä vastauksista. Olivat hyvin tyhjentäviä ja täydellisiä. Kuten sanoin aluksi, tämä tapaaminen on järjestetty yhdessä EUn ja Moldovan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan kanssa. Ja nyt haluaisin antaa varapuheenjohtaja Monika Mäkevein pitää loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Ihan lyhyesti haluaisin kertoa Euroopan parlamentin kollegoille, että olen pannut merkille kaikki heidän esittämänsä kysymykset tänään. Niistä tullaan, kysy, käsit, niitä tullaan käsittelemään seuraavassa kokouksessa. EU- ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa. Herra pääministeri, herra ulkoministeri, toivottavasti meillä on jatkuvaa ja avointa vuoropuhelua, jotta voimme tietää, mitä te teette ja jotta voimme tukea teitä. Me odottamme teidän toimintaansa ja yhteistyötämme ja toivotamme teille paljon menestystä. Dacă îmi permiteți și eu țin neapărat să vă mulțumesc pentru această oportunitate de a... Minäkin haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta tulla puhumaan teille ja vahvistaa vielä kerran Moldovan vaihtoehdot. Moldova on eurooppalainen valtio maantieteellisesti ja se integroituu siihen myöskin eurooppalaisten kansallisten arvoihin. Eli kiitoksia ja paljon menestystä myöskin teille. Ja tutti, vi do appuntamento domani. Kiitoksia kaikille. Tapaamme huomenna aamulla kello yhdeksän ja silloin esitellään vuoden 2009 Saharopalkinnon saajaehdokkaat. Kokous päättyy.